Euroopan parlamentin täysistunto, joka keskeytettiin 18. heinäkuuta, jatkuu nyt. Muutamia tiedonantoja. Ensinnäkin erittäin surullinen asia. Yksi meidän kollegoistamme portugalilainen Andre Bradford on kuollut. Hän teki paljon töitä maansa eteen, puolueensa eteen ja Euroopan parlamentin eteen. Hän oli vain 48 vuoden ikäinen, nuori siis. Hän oli omistanut elämänsä demokratian puolustamiselle – Atsurien poliittisen autonomian edu, edistämiselle. Me muistamme hänet, hänen ö, hyvistä puhelahjoistaan, hänen ö, hyvästä sivistyksestään ja hän oli hyvin eettinen ihminen ja lempeä ihminen. Hänet valittiin Euroopan parlamenttiin ihan hi- hiljattain ja hänellä oli edessään uusi tärkeä haaste. Muistamme Andreeta siitä, äh, äh, häntä ja hänen perhettään, hänen ystäviään ja hänen ryhmätovereitaan SD-ryhmässä. On toinenkin tiedonanto, ikävä, koska viime viikolla Euroopassa oli vakavia tulvia, jotka taakkaa, joita tapahtui nimenomaan Espanjassa, keskisessä Espanjassa, Valentsaan, Alicanten alueella, Almeriassa, Granadassa ja Madridinkin alueella. Niistä on niistä on jouduttu kärsimään ja monet ihmiset ovat joutuneet lähtemään koti konnuiltaan, työpaikoiltaan ja tämän Euroopan parlamentin nimissä haluan ilmaista surun valittelumme uhreille, heidän perheilleen ja haluamme osoittaa solidaarisuuttamme niitä kohtaan, joihin nämä tulvat ovat vaikuttaneet. Ja aiomme myös lähettää tunnustuksemme hätäpalvelutyöntekijöiden väsymättömästä työstä. He ovat tehneet kovasti työtä, pelastustyötä. Haluan kiittää myös kaikkia niitä vapaaehtoistyöntekijöitä, jotka ovat osallistuneet näihin pelastustöihin. Ja kollegamme ja Espanjan tulvan uhrien muistoksi ja jotta voimme myös muistaa heidän perheitämme, haluaisimme, että kunnioittaisimme siis heitä minuutin hiljaisuudella. Grazie. Kiitos. Onorevole Piiri. on pyytänyt puheenvuoroa. Prego. Yeah, it's working. Thank you, President Kiitoksia puhemies. Ukraina ja Venäjän välillä suoritettiin vankien vaihto viime viikolla. Ja eh, Aleksensov, joka on, on vapautettu ja, ta, ja tämä vankien vaihto, sen ei pitäisi estää sitä, että eh, saamme MH 17 tapauksessa oikeutta. Ja tämä tilanne on erittäin tuskallinen eh, uhreille heidän perheilleen. Meidän täytyy toki osoittaa solidaarisuutta Ukrainaa kohtaan, mutta meidän täytyy myöskin noudattaa YK päätöslauselmaa ja meidän täytyy löytää ne, jotka ovat MH17 eh, alasampumisesta vastuussa. Grazie. Grazie. Kiitoksia, edustaja Piiri. 18. heinäkuuta pöytäkirjat on hyväksytty ja ne on jaettu. Onko niin huomioita? Edustaja Papadakis, olkaa hyvä. Kiitos, äh, hyvä puhemies, äh, hyvät kollegat. Kypros on tällä hetkellä äh, hyvin hankalassa tilanteessa sen vuoksi, että siellä lähistöllä on Turkin äh, sota-aluksia ja Turkki on ottanut itsellensä Kyproksen talousalion ja nyt siellä äh, on myös uhattu Famagusta lähes päivittäin ja Famagustahan on suojeltu Euroopan parlamentin ja YK päätöslauselmilla. Euroopan Parlamentin täytyy nyt toimia, samoin neuvoston. Ja neuvostohan on päättänyt pakotteista Turkia vastaan ja parlamentin täytyy lähteä samaan suuntaan. Onko muita huomioita pöytäkirjaan? Jos ei ole, niin pöytäkirjat on näin muodon hyväksytty. Sen jälkeen kun, siis Bradfordin menehtymisen vuoksi ja koska Walterista, Walteri on myöskin lähtenyt Euroopan parlamentista muihin tehtäviin, niin heidän paikkansa ovat nyt avoimet. Muita tiedonantoja. Toimivaltainen Tanskan viranomainen on kertonut meille, että Meppi Marian Vin on valittu Jeppe Kofordin paikalle 2.7. alkaen ja toimivaltaiset Portugalin viranomaiset ovat kertoneet meille, että Euroopan parlamenttiin on valittu Isabel Carvais. Hän korvaa edustaja Andre Bradfordin 3.9. Äh, äh, alkaen. Haluan toivottaa uudet kollegat tervetulleeksi ja toivon, että äh, voitte nauttia parlamentin tehtävistänne ja noudatatte sääntöjä. Oikeusvaliokunta on antanut meille tiedon annon, joka koskee äh, Arja Servetsiä ja hänen mandaattinsa äh, alla hänen, hänen par, äh, tämä ilmoitus koskee siis hänen parlamenttikauttaan. Onko tähän vastalauseita? Mandaatti on siis näin muodon hyväksytty. Ja EPP-ryhmä ja SJD ja vihreät ovat, ja kaksi muuta ryhmää ovat kertoneet meille, että ovat tehneet omia uudistuksiaan valiokuntien nimistyksiin ja näistä nimityksistä enemmän pöytäkirjoissa. Ne tulevat voimaan tästä julkilausumasta alkaen. Ja Juri on lähettänyt meille äh, oikaisuun 249 kohdan 4 mukaisesti äh, tällaiset oikaisut. Äh, niitä pidetään hyväksyttyinä, jollei 24 tunnin sisällä tästä ilmoituksesta kynnyksen ylittävä määrä meppejä pyydä, että että näistä uudistuksista tai muutoksista äänestetään. Kaikki, jos näin ei tapahdu, niin uudistukset julkaistaan seuraavassa pöytäkirjassa. Ja vielä kulttuurivaliokunta on päättänyt aloittaa toimielinten välisen keskustelun neuvoston ensimmäisestä käsittelystä säännön 72 mukaisesti. Ja nämä päätökset löytyvät myös verkkosivuiltamme ja julkaistaan työjärjestyksessä. Muita ilmoituksia. Tämä liittyy oikeusasiamiehen valintaan 30. syyskuuta 2009 30. elokuuta julkisessa virallisessa lehdessä ilmoitettiin tämän oikeusasiamiehen vapaasta paikasta ja ehdokkuudet täytyy esittää 30. syyskuuta mennessä. Tehän olette saaneet 4. syyskuuta myös sähköpostin, joka koskee tätä asiaa. Ja muistuttaisin teitä, että artiklan 231 kohdan 2 mukaisesti jokaisen ehdokkuuden täytyy saada ainakin 40 MEPin tuki ja he, näiden meppien täytyy edustaa ainakin kahta jäsenvaltiota ja jokainen jäsen voi tukea vain yhtä ainutta ehdokasta. Ja jos tukee useampia, niin tällaisia tuki, tuen osoituksia ei oteta huomioon. Ja sen jälkeen, kun tämä ehdokkuuksien nimittäminen loppuu, niin asiaa käsitellään, käsitellään vetoomusvaliokunnassa. Ja uuden oikeusasiamiehen käsittely on parlamentissa joulukuussa 2019. Ja nyt kertoisin teille pöytäkirjasta 12. syyskuuta hyväksytty pöytäkirja, anteeksi, esityslista on jaettu teille kaikille. Siihen on tehty muutamia muutoksia kun on keskusteltu poliittisten ryhmien kanssa, niin ne aikovat tehdä seuraavia muutoksia lopulliseen pöytäkirjaan. Ensinnäkin tiistaina komission julkilausuma, jonka nimi on Unionin yhteinen kanta ennen New Yorkissa järjestettävää YK ilmaston huippukokousta, niin se korvattaisiin nimellä valmistautuminen siis se muutetaan, otsikko muutetaan näin, valmistautuminen, valmistautuminen ilmastohuippukokoukseen ja kestävän kehityksen huippukokoukseen. Vastustaako joku tätä? Jos kukaan ei vastusta, niin esityksestä on näin muuten muutettu. Ja sama, samana tiistaipäivänä vihreät ja GUE ovat pyytäneet, että keskustelu, joka koskee koskee neuvoston ja komission julkilausumaa Amazonin metsäpaloista, niin siihen liitettäisiin päätöslauselma ja siitä pää, äänestettäisiin torstaina. Lamberts on esittänyt tämän pyynnön. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Se, mitä tapahtuu Amazonissa on järkyttävää. Siellä on massiivisia metsäpaloja ja ne ovat maailmanlaajuinen ongelma. Ja siksi on täysin perusteltua, että Euroopan parlamentti paitsi keskustelee asiasta myös ilmaisee tai laatii julkilausuman, koska minä pelkään, että jos me ainoastaan keskustelemme ilman, että teemme johtopäätöksiä kirjallisesti, niin se saattaa mutta äh, siinä saatamme vain pelata äh, Amazonin tuhojien äh, pussiin ja meitä pidetään hampattomana tiikerinä, joten on tärkeää, että tähän keskusteluun liitetään myös päätöslauselma ja, ja jos me emme näin tee, niin sehän kuulostaa siltä, niin kuin mitään ongelmaa ei olisikaan, ja me vain vai kenemme, eikä asia koske meitä, vaikka tämä Amazon koskee meitä kaikkia. Se kuuluu paitsi meidän yhteiseen perintöömme ja se on myös erittäin tärkeää ilmaston kannalta. Joten toivottavasti voimme laatia päätöslauselman ja voimme myös äänestää siitä torstaina. Ja tässä päätöslauselma täytyy kertoa, minkälaisia päätelmiä tästä tilanteesta täytyy tehdä. Kiitoksia. Onko vasta, vastakkaisia puheenvuoroja? Haluaako joku käyttää puheenvuoron? edellisen vastaisesti ei ole. Ja nyt äänestämme nimenhuutoäänestyksenä tästä ehdotuksesta. Äänestys alkaa. Hanno votato tutti la... Ovatko kaikki äänestäneet? Eivät näköjään. Hanno votato tutti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Respinta. Hylätty. Esityslista pysyy siis muuttamattomana tältä osin. Ja sitten edelleenkin tiistaina QE-ryhmä on pyytänyt. Mitä, mitä siellä tapahtuu? Kretu, haluatteko puheenvuoron? Mitä tapahtuu? Prego, onorevole. Kretu, olkaa hyvä. Il microfono. I'm sorry, my card doesn't work, but I voted. Anteeksi, korttini ei toiminut, mutta äänestin puolesta. Korttini ei toimi. Ne prendiamo atto, grazie. Otetaan tämä huomioon. Eli edelleenkin tiistaipäivä. Kue on pyytänyt, että keskustelu ja äänestys, joka koskee Gualtierin mietintöä, joka puolestaan koskee Euroopan keskuspankin johtokunnan puheenjohtajan nimittämistä, Kristin Lagardin äh, nimittämistä, jotta äh, on siis pyydetty, että sitä siirrettäisiin äh, seuraavaan täysistuntoon lokakuuhun, jotta kyseinen henkilö, Gualtieri, äh, anteeksi, Lagarde voisi olla läsnä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Keskustelu ja äänestys, joka oli tarkoitettu pitää huomenna. On erittäin tärkeä keskustelu ja Lagarde vasta ihan vähän aikaa sitten tai viime tingassa sai tietää, että hänen täytyykin mennä Washingtoniin. Hän ei pääsekään huomenna paikalle. paikalle. Ja ei riitä se, että vain esittelijä on paikalla. Useinhan tätä parlamenttia pidetään jonkinlaisena kumileimasimena, päätöksiä tehdään jossain ihan muualla, ja Tämä on mielestäni vähän nöyryttävää ja etenkin nöyryttävää sen vuoksi, että me olemme ainut vaaleilla valittu toimielin täällä, olemme parlamentti. Kun ajatellaan vaikkapa työllisyyttä, inflaatioon vastaista työtä ja niin edespäin. On erittäin tärkeää, että tällaisista asioista keskustellaan vain siten, että AO-henkilö on paikalla. Eli Kristin Lagarden täytyy olla kohteliasi tulla paikalle silloin, kun me keskustelemme näistä asioista. Eli huomenna me emme keskustele näistä asioista, kun hän ei tule paikalle. Grazie. Kiitoksia kovasti. Haluaako joku käyttää puheenvuoron vastaan? Non c'è. Ei ole. Lambert on pyytänyt puheenvuoron. Monsieur le Président, je ne partage... En ole yhtä mieltä Bn kanssa ja kun hän puhui tässä menettelyistä, niin sanoisin, että toimivaltainen valiokunta eli Ekon valiokunta on pitänyt jo kuulemisen. Madame Lagarde oli paikalla. Hän keskusteli meidän kanssamme ja kyllä mielestäni meidän, me voisimme aivan hyvin keskustella tai järjestää tämän keskustelun. Muistuttaisin myös teitä siitä, että Lagarde on itse, olisi itse halunnut tulla tänne parlamenttiin, eivät säännöt sitä mitenkään edellytä. Tietenkin on hyvä asia, että haluamme käydä keskustelua siten, että hän on itse paikalla, mutta Madame Lagarde oli omasta tahdostaan huolimatta mentävä Washingtoniin. Eli tämä ei ole hänen syytään. Olen sitä mieltä, että jos me emme huomenna käy tätä keskustelua, niin okei, okay, kyllä se, niin voidaan tehdä, mutta mutta siinä tapauksessa meidän ehdottomasti täytyy pitää huoli siitä, että tämä keskustelu käydään lokakuussa, lokakuun ykkösistunnossa, mutta emme saa käyttää käyttää motivaationa sitä, että syyttäisimme, että tämä olisi jotenkin Lagardin vika. Jos me haluamme käydä keskustelun Euroopan unionin rahapolitiikasta, niin se on ihan toinen asia kuin tämä keskustelu, joka koskee Lagardin nimittämistä. Kiitoksia. Aubry, haluatteko te vielä lisätä sananne tähän? Merci, merci monsieur le Kiitoksia puhemies. Minä edustan äh, Gueta ja artikla 130, siinä sanotaan, että keskuspankin äh, ehdokkaan täytyy äh, lausua äh, sanottavansa kahden kuukauden sisällä ennen nimittämistä ja meillähän, tämä nimittäminen tapahtuu vasta marraskuun alussa, joten meillä on vielä aikaa kuulla häntä Muistan kyllä hänen eh, kuulemistilaisuutensa. Siinä hän sanoi, että Euroopan keskuspankki on kuunnellut markkinoita ja nyt on aika kuunnella eurooppalaisia eh, kansalaisia. Ja me täällä edustamme Euroopan kansalaisia ja on korkea aika Euroopan keskuspankin kuulla meitä, koska se on jo aivan liian pitkään kuunnellut vain markkinoita. Mielestäni on ei ole viisasta lähteä siitä, että me kävisimme keskustelun ilman hänen läsnäoloaan. Minä todella rohka- rohkaisen kaikkia olemaan sitä mieltä, että meidän täytyy käydä tämä keskustelu hänen läsnä Kiitoksia. Pyyntö on nyt esitetty. Meidän täytyy äänestää. Nimenhoitoäänestys. Äänestys alkaa. No votato tutti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Respinta. Hylätty. Eli ei muutoksia esityslistaan. Nyt meillä on pieni ongelma. Tekninen ongelma. Eli puol- puolesta ääniä. Volevo leggere prima il risultato. Halusin ensin lukea tämän tuloksen. Mitä? sul tabellone principale i voti. täällä oli virhe jos joku ei ymmärtänyt mitä täällä tapahtui mutta äänestystulos oli kuitenkin sama. elettronici si sono ecco allora eh, i voti sono eli puolesta 175 ääntä Pulman. Puhemies, salissa oli, salissa oli kuitenkin sellainen käsitys, että tässä oli jonkinnäköinen äh, sähköinen sekaannus tästä vihreiden pyynnöstä äh, liittyen Amazonin metsiin. Ei nyt ole ihan varmaa, että tuliko tämä tulos, oliko tämä tulos vastaava kuin mikä äänestys oli, joten pyytäisin, että tämä äänestys otettaisiin uusiksi, koska eihän se voi olla niin, että tämä kaatuisi vain teknisiin ongelmiin. Allora, i risultati... Niin, mitä tulee tähän keskusteluun, joka koskee Gualterin, Gualteria, niin 175 puoltoääntä, 274 vastaääntä ja 10 tyhjää. Tästäpä syystä esityslista pysyy muuttumattomana. Mitä taas tulee tulokseen, joka koski keskustelua Amazonista, tulos oli 192 puoltoääntä, 228 vastaääntä ja 13 tyhjää. Mennään eteenpäin. Edelleenkin tiistai Renew-ryhmä on pyytänyt että päätöslausuma, joka päättää keskustelun neuvoston ja komission julkilausumista, jotka koskevat ulkomaista sekaantumista vaaleihin ja disinformaatiota kansallisissa ja eurooppalaisissa demokraattisissa prosesseissa, lykättäisiin lokakuun ensimmäiseen istuntoon. Kuka haluaa tukea tätä pyyntöä, saa puheenvuoron. Non c'è nessuno. Kukaanko ei halua? Intvelt? Okay. Yes. Um, well, it's, it's pretty Tämä on aika suoraviivainen asia. Me päätöslauselma luonnos vaatii vielä aikaa. Tämä asia on hyvin ristiriitoja herättävä, joten meidän pitäisi Äh, keskustella siitä tällä kertaa ja valmistella päätöslauselmaesitys ensi kerraksi. Eh. Kiitoksia edustaja Intveld. Onko kellään puheenvuoroa vastaan? Piiri. Uh, Tämä aloite tuli SND-ryhmältä ja olen iloinen, että suuri enemmistö tässä talossa halusi sen ylipäätään esityslistalle. Mikäli tämä on välttämätöntä, äh, niin olemme valmiita äh, siirtämään tätä, mutta toivon, että lopputulos ei ole se, että me yhtäkkiä jätämme koko asian äh, pöydälle, joten voimme kannattaa sitä, että puhumme huomenna ja äänestämme seuraavalla kerralla. Kiitoksia. Olemme nyt kuulleet Kaksi puheenvuoroa puolesta ja vastaan. Ja nyt äänestämme. Äänestys. Kättä nostamalla puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Bene. Passiamo. Hyvä. Sitten mennään keskiviikkopäivään. EPP-ryhmä on pyytänyt, että keskustelu neuvoston ja komission julkilausumasta, joka koskee Euroopan muistiperinnön merkitystä Euroopan tulevaisuudelle, niin että siihen lisättäisiin myös päätöslauselma ja äänestys olisi torstaina. Annan Gaalerille puheenvuoron, hän voi esitellä tämän EPP-ryhmän pyynnön. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Kun äh, ajatellaan äh, hyviä perinteitä, niin aina kun on tapahtunut jotakin, niin jos äh, on tärkeä keskustelu, niin sitten sen jälkeen on myös päätöslauselma. Ja nyt on kahdeksankymmentä vuotta Molotov-Ribbentrofin sopimuksesta ja minusta me voisimme nytkin ottaa päätöslauselman tähän ihan niin kuin kymmenen vuotta sitten. Ja perusteluhan oli se, että tämä oli fataalinen koko mantereelle ja minusta sen vuoksi olisi ihan sovellista, että me tämän keskustelun päätteeksi ähm, äänestäisimme myös päätöslauselmasta. Kontra. Kiitoksia kovasti. Kuka vastustaa? Haluaako joku puhua tämän ehdotuksen vastaisesti? Kukaan ei halua siis puhua tämän ehdotuksen vastaisesti. Thank you, Chair. First of all, would like to that we Kiitos. Haluaisin korostaa, että tämä e, otsikko Euroopan muistiperinnön merkitys Euroopan tulevaisuudelle on tärkeä esityslistalla ja ja eh, ehdotamme, että lokakuun ensimmäisessä täysistunnossa äänestämme päätöslauselmaesitystä tähän asiaan ja toivomme, että meillä on riittävästi aikaa valmistella tätä päätöslauselmaa. E Nyt pitäisi siis äänestää. Äänestämme tästä pyynnöstä. Olemme juuri kuulleet perusteet Kaalerilta. Nimenhoitoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Leggo io perché sennò qui facciamo confusione. Minä luen nämä, jotta ei tule hämmennystä. Eli 443 ääntä annettu, 234 puolesta, 178 vastaan, 31 tyhjää. Quindi la... Ehdotus on siis hyväksytty. ja sitten vielä keskiviikkopäivästä. Kolmesataaneljätoista artiklan mukaan seutsopimuksesta ehdotetaan, että käymme täysimittaisen keskustelun budjetista. Tämä johtuu siitä, että vihreät ovat pyytäneet että neuvoston julkilausuma vuoden 2020 budjetista korvattaisiin neuvoston ja komission la- lausumilla budjetista 2020. Eli e, näin muodoin kuulisimme e, kes- julkilausuman paitsi neuvostolta myös komissiolta, eli tämä keskustelu olisi täydellinen siinä mielessä. Onko tähän huomioita? E allora. Voinemme lähteä siis siitä, että tämä on hyväksytty. Kiitos. Ja tähän päättyivät nämä tiedonannot. Ja seuraavaa keskustelua odot ajatellessamme voimme todeta, että esityksestä on näin muodon hyväksytty. Ensimmäinen kohta tänä päivänä koskee siis komission julkilausumaa EUn metsien tilasta. Annan komission puolesta puheenvuoron Arjaskan Jetelle. Ja ne kollegat, jotka haluavat lähteä täältä, tehkää se metelittä. Olkaa hyvä. Puhemies, hyvät naiset ja herrat, Euroopan komissio, niin kuin Euroopan parlamentti haluaa ilmaisa solidaarisuutensa kaikille niille, jotka ovat joutuneet äskettäisten rankkasateiden ja tulvien uhreiksi eri puolilla e- Espanjaa ja myöskin esitämme suruvalittelemme heidän perheilleen ja komission jäsen que no han escatimado esfuerzo alguno. Komission jäsen. Sorry, I want to catch your eye because I think I... Ah, anteeksi, halusin puheenvuoron, koska me haluaisimme kuulla, mitä te puhutte. Hyvät kollegat, voisitteko poistua täältä salista hiljaa? Pidet, pidetään pieni minuutin odotteluaika, se on varmaan paras. No, no please, we'll hold. Please leave the chamber quietly. Olkaa ystävällisiä, jättäkää sali hiljaisemmin. Me olemme käynnistämässä keskustelua ja komission jäsen yritti jo puhua. Ja jos salitte, niin jatkamme. Ja hyvä komission jäsen, anteeksi, että keskeytin teidät. Voitte aloittaa alusta ja lähtekää salista hiljaisesti. Olkaa ystävälliset. Kiitos. Thank you, thank you, Madam President. Kiitoksia puhemies. Euroopan komissio niin kuin Euroopan parlamenttikin, haluaa ilmaista solidarisuutensa kaikille niille, jotka ovat joutuneet äskettäisten rankkasateiden ja tulvien uhreiksi eri puolilla Espanjaa. Haluamme ilmaista su- suruvalittelumme per- läheisensä menettäneiden perheille ja myöskin vapaaehtoisille ja viranomaistahoille, jotka ovat toimineet pelastustöissä ja tämän katastrofin jälkeen korjaamisessa. Ja nyt puhun komission jäsenen Hoganin puolesta. Haluan kiittää siitä, että Euroopan parlamentti on kiinnostunut metsistä. 40 prosenttia Euroopan pinta-alasta on metsää ja metsät ovat erittäin tärkeitä ja ne ovat tärkeä kestävyyshaaste ja ne myöskin joutuvat ilmastonmuutoksen, myrskyjen sekä tuo, tulipalojen uuriksi. Komission jäsen Hogan järjesti eurooppalaisen metsätapahtuman, jossa keskusteltiin Euroopan unionin metsiä kohtaavista haasteista ja tämä oli erittäin hedelmällinen tapaaminen ja siellä oli kaikki osapuolet, hallinnon, tutkimuksen, kansalaisyhteiskunnan, metsäteollisuuden, kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan taholta. Ja ja tämä osoittaa, että metsät ovat entistä tärkeämpiä ja metsäsektori on, to, on erittäin tärkeä erityisesti Pariisin sopimuksen valossa. Myöskin tulevaisuuden kannalta ja, ja metsät tarjoavat taloudellisia mahdollisuuksia syrjäseudulla. Ne ovat tär- olennaisen tärkeitä, jos halutaan saavuttaa hiilineutraaliutus vuoteen 2050 mennessä. Ne tarjoavat hiilinieluja ja te olette pyytäneet komissiota esittämään arvion EUn metsistä. Ensin haluaisin sanoa, että metsäpolitiikka on ennen kaikkea jäsenvaltioiden vastuulla – Euroopan unionin metsästrategia ja, ja maaliskuun 2019 neuvoston johtopäätökset vahvistavat sen, että subsidiariteettiperiaate on lähtökohtana metsäpolitiikassa. Metsät ovat en olleet tuholaisten, myrskyjen ja tulipalojen ja muiden ääriilmiöiden kourissa viime vuosina. Ja ja nämä ekosysteemit ovat joutuneet uhan alle. Monissa Euroopan maissa on kohdattu eh, näitä tuholaisia tulipaloja ja myrskyjä ja on perustettu biodiversiteetti- ja luontoryhmä eh, ja myöskin metsäpaloryhmä komission alaisuuteen. Ja niiden, ne pyrkivät siihen, että saadaan jäsenvaltioiden kesken ja komission kanssa yhdessä eh, löytämään parhaita käytänteitä näistä tilanteita hoitamaan. Eh, ja 2018 joulukuussa keskusteltiin Eh, myöskin metsäpaloista. Metsien suojelu ja metsien kestävyys keskustellaan ensi viikon biodiversiteetti- ja luontokoordinaatioryhmässä. Ja Keski-Euroopan metsät ovat joutuneet laajan metsäkadon uhreiksi, eh, koska, koska tuholaiset ovat niihin iskeneet erityisesti Saksassa. Ja Arvioidaan, että yli 100 000 hehtaaria metsää on joutunut tuhon uhriksi. Ja myöskin 300 000 hehtaaria on, metsää on palannut vuonna 2019. Ja tämä on yli 60 000 hehtaaria enemmän kuin vuoden 2018 keskiarvo. Euroopan metsäalueet joutuvat metsätuhojen uhriksi ja metsäekosysteemit vaikuttavat näin metsäteollisuuteen myöskin tätä kautta. Ja, til, ja myöskin tulvat ja muut, muut ongelmat ovat vaikuttaneet siihen, että hinta, metsä, puun hinta on kärsinyt tästä. Euroopan unionin metsästrategia on saavuttanut sen, että ollaan saatu aikaan yhteiset tavoitteet ja myöskin kestävän metsätalouden periaatteet, jo, jo, joihin liittyy monitoiminnallisuus ja sosiaalinen kestävyys. 2014-2020 on kahdeksan miljoonan budjetti. Euroopan unionin muut rahastot, kuten kohesiorahasto sekä muut instrumentit ovat myöskin tukevat EUn metsätavoitteita – Metsäpalojen tuhojen korjaaminen ja ääriilmiöiden tuhojen korjaaminen vaatii voimavaroja ja ne kuuluvat osaksi 2020 mennessä yli 20 prosenttia maatalouspolitiikan menoista on ja, ja budjetti tällä hetkellä metsien pitkä, pitkän aikavälin kestävyyden kohentamiseen on 1,5 miljardia. Ja meidän täytyy saada aikaan mekanismeja ja edelleen kehittää mekanismeja, joilla voidaan torjua metsäpaloja ja ja myöskin kalustot, kuten helikopterit ja muut tekniset ratkaisut kuuluvat tähän asiaan. Ja meidän täytyy saada aikaan uusia lähestymistapoja ja tekniikoita ja me tarvitsemme myöskin riittäviä voimavaroja tähän tarkoitukseen. Kiitos komission jäsen ja nyt sitten ryhmien puhujat. Kaksi minuuttia edustaja Liise EPPstä. Kiitos puhemies. mikrofonia ei ole päällä. Kiitos eh, puhemies, eh, arvon kollegat. Metsät ovat eh, meille täällä Euroopassa tärkeä ilmastonsuojelija ja tämä koskee varsinkin silloin, kun näitä metsiä käytetään esimerkiksi sementin tai, tai teräksen sijaan tuotteisiin. Tämä on suuri taloussektori, se on suuri tekijä myös virkistykseen ja monimuotoisuuteen. Metsät ovat kuitenkin huonossa kunnossa monella, äh, monessa paikassa, Saksassa, Etelä-Skandinaviassa, Puolassa ja muualla. Ja yksi syy tähän on ollut, olleet äh, viimeisen kahden vuoden suuret kuivuudet ja sitä kautta sitten äh, vahingolliset äh, kuoriaiset ovat päässeet äh, leviämään joten hyvin tärkeä ilmaston on nyt äh, vaarassa ja uhattuna. Ja sen vuoksi meidän täytyy jokaisen omalla tasollaan, omalla tavallaan, jäsenvaltioissaan, omilla paikkakunnillaan, mutta myös Euroopan unionin siellä, missä meillä on toimivaltuuksia, meidän täytyy auttaa. Meidän täytyy miettiä esimerkiksi äh, taloudellista tukea. Maatalouspolitiikan toinen pilari voisi olla sellainen, mutta emme voi kuitenkaan leikata toista pilaria drastisesti. Me parlamenttina emme sitä hyväksyisi. Mutta kysymys on myös siitä, että meidän tulee laatia sääntöjä, kilpailu, äh, kykyyn liittyviä sääntöjä, koska tässä on nyt kysymyksessä ihan katastrofi ja kaikkien täytyy olla sitä tietoisia. Joten äh, kun puhutaan säännöistä, niin se on tehtävä myös mahdollisimman epäbyrokraattisesti. Hyvät kollegat, ikävä kyllä meillä on esityslistalla vain keskustelu. EPP olisi halunnut päätöslauselman. Me voimme varmaan tulevina päivinä puhua siitä, että emme vain keskustelisi täällä, vaan ryhtyisimme myös konkreettisiin toimenpiteisiin, esimerkiksi päätöslauselma seuraavassa täysistunnossa. Meidän täytyy osoittaa, että tuemme kaikkia, jotka huolehtivat metsistä. Kiitos. Kiitokset. Sitten Andreu, yksi minuutti SND-ryhmä. Kiitoksia puhemies. Meidän ei pidä unohtaa sitä, että Euroopallakin on vastuunsa maailmanlaajuisessa metsätuhossa. Meillä on tärkeä rooli tässä, koska me tuomme maailman neljältä kolkalta suuren määrän puuta. Ja me käytämme myös monia sellaisia tuotteita, joissa on palmuöljyä. Muun muassa Ranska jopa haluaisi käyttää sitä polttoaineena, vaikka palmuöljyn käyttö on varsinainen katastrofi eh, ilmaston kannalta. Me kannamme vastuuta, me olemme vastuussa ja meidän täytyy toimia. Meidän täytyy Äh, arvostaa ja äh, käyttää järkevämmin eurooppalaisia metsävarojamme ja pitää huoli siitä, että metsää myös uudistetaan. Lopuksi henkilökohtainen äh, huomio.

arvoisa Kiitos. Sitten yksi minuutti vihreistä. And thank you for this. Kiitos puhemies, kiitos tästä keskustelusta Euroopan metsistä, koska me puhumme usein metsistä Euroopan ulkopuolelle. Mutta on erittäin tärkeää, että puhumme metsistä myös Euroopassa. Metsät ovat hyvin tärkeitä ilmaston kannalta, ne ovat luonnollisia hiilinieluja sekä ne ovat avain luonnon monimuotoisuuteen. Eikä Eurooppa tässä nyt oikein toimi hyvin. 40 prosenttia meidän uudistuvista polttoaineista tulee biomassasta ja LULUCF-direktiivissä komission omissa arvioissa sanotaan hyvin selkeästi, että me odotamme hiilinielun vähenevän tulevaisuudessa vuoteen 2030. Ja hiilinielun väheneminen merkitsee sitä, että päästöt lisääntyvät, joten meidän täytyy toimia tässä myös paremmin. Mutta myös monimuotoisuus, Ympäristövirasto sanoi hyvin selkeästi, että metsissämme äh, Natura 25 äh, ohjelmassa vain 25 prosenttia metsistä on suojeltu, joten on erittäin tärkeää lailla suojella hiilinielut, jotta voimme parantaa metsiämme äh, biodiversiteetin ja ilmastonmuutoksen kannalta. Kaksi minuuttia edustaja Hakkarainen, ID-ryhmä

Um, um, Kiitokset. Edustaja Hakkarainen, teille olisi sinisen kortin kysymys. Edustaja Hakkarainen, edustaja, edustaja Hakkarainen, teille olisi äh, sinisen kortin pyytö edustaja Rolandilta. Hyväksyttekö te sinisen kortin? Hyväksyttekö te tämän kysymyksen? Teille on, halutaan esittää kysymys, sopiiko se teille? Edustaja Rowland, olkaa hyvä. Mikrofon. Mikrofoni. The, the question I had was regarding... Uh, Kysymykseni koskee metsiä. Tässähän oli pieni ristiriitaisuus. Jos me puhutaan EU-metsien suojelua ja puhumme biodieselistä ja biomassasta ja energian käytöstä ja me edistämme eh, vihreää politiikkaa, joka tuhoaa luonnollista eh, sademetsää Indonesiassa ja tuhoaa eh, arvokkaita orankutangoja. Äh, teillä on 30 sekuntia aikaa esittää kysymys ja tuo ei kuulosta ollenkaan kysymykseltä edelliselle puhujalle. Eli

Thank you for your clarity. Kiitos tästä selkeydestä. Edustaja Rolland, te kuulitte vastauksen. No niin, siirrymme seuraavaan puhujaan. Edustaja Vishnevska, puolitoista minuuttia ECR-ryhmästä. Kiitoksia puhemies, komission jäsen. Meidän metsiemme tilasta pitäisi tulla meidän avainhaasteitamme tulevina vuosikymmeninä – Meillä on ollut nyt valtavaa metsätuhoa. Esimerkiksi eh, kirjanpainaja kuoriaisten aiheuttamaa. Ja EU pärjää aika hyvin moneen muuhun alueeseen verrattuna. Ja metsäpinta-ala on kasvanut se on, oli 40-luvulla vain 20 prosenttia ja nyt yli 30 prosenttia. Ja tämä on hyvä esimerkki hyvistä käytänteistä. 5 miljoonaa puuta istutetaan Puolassa joka vuosi ja myöskin metsitystä harrastetaan, mutta EU ei tue meitä kovin aktiivisesti. Metsänhoito ja metsäpolitiikka on hyvin tärkeää, että meillä on hyviä käytänteitä, joita voidaan jakaa ja me, meillä on hyvä esimerkki annettu. Kiitos. Ja ennen kuin annan puheenvuoron seuraavalle puhujalle, niin selvittäisin uusille jäsenille, että tämä sininen kortti merkitsee 30 sekunnin kysymystä. Ja sitten kysymys, jolle, äh, henkilö, jolle te esitätte kysymyksen, saa vastata 30 sekuntia. Tämä vain selvennyksenä. Nyt sitten äh, edustaja Ferreira, yksi minuutti. Äh, vulnerabilidade da floresta tem expressão concreta Kiitos puhemies. Meidän metsiemme haavoittuvuus on nähtävissä siinä, miten paljon enemmän meillä on esimerkiksi tulipaloja ja minkälaisia erilaisia hyönteistuholaisia ja tuhoja meillä on. Ja samanaikaisesti tämä johtuu myös siitä, että ei investoida tarpeeksi metsiin ja pulaa on myös metsähenkilö, metsätyöntekijöistä. Ja EUn yhteisessä metsäpolitiikassa oikeastaan rahoitetaan sitä, että, että riisutaan palveluita metsien hoitamista. Ja tavallaan tässä estetään metsien monitoimisuutta ja tuetaan sitä, että ihmiset lähtevät maaseudulta. Me olemme kauan pyytäneet enemmän investointeja metsiin ja me olemme vaatineet eh, täyttä eh, eurooppalaista eh, ohjelmaa, joka täytäntöön pantaisiin täysin. Me haluamme suojella metsiä, me tarvitsemme uudenlaista maatalouspolitiikkaa, maaseudun kehityspolitiikkaa, kauppapolitiikkaa, jotta voimme lopettaa tämän. Thank you. Kiitos. Yksi minuutti edustaja Papadakis sitoutumattomat. Η Ελλάδα έζησε πέρσι μεγάλη τραγωδία στο μάτι Kiitos. Niin, puhemies, Kreikassa yli sata ihmistä on kuollut metsäpaloissa tänä vuonna. Meillä täytyy olla kunnollinen suunnitelma. Meidän täytyy varmistua siitä, että rikokset, joita suoritetaan metsiä vastaan ja talousarvion leikkaukset korjataan. Meillä on perustettu pelastusyksiköitä, mutta niitä ei tueta riittävästi. Ja, ja se pieni rahamäärä, joka on nyt tarjolla, ei riitä metsien kokonaisvaltaiseen suojeluun. Me olemme nähneet tulokset kaikkialla Euroopassa. Ja tämä nähdään silloin, kun meillä on poikkeusolosuhteet. Me tarvitsemme lisää rahaa, lisää henkilökuntaa. Me, meidän täytyy se, että meillä ei ole enää taloudellista riistoa. Ja sitten edustaja Dorfman puolitoista minuuttia. Hyvät äh, kollegat, äh, kuten komission jäsenkin jo sanoi, niin metsien tilanne on surkea ja esimerkiksi kirjanpainaja kuoriainen leviää ja esimerkiksi ilmastonmuutoksen kautta myrskyt tuhosivat minunkin alueellani viime syksyllä metsiä. Ja kuitenkin metsät ovat hyvin tärkeitä ilmastonmuutoksessa ja luonnon monimuotoisuudessa. Metsillä, metsät ovat oikeastaan vihreät keuhkot ja äh, me tarvitsemme sen vuoksi kestävää äh, metsänhoitoa. Se on hyvin tärkeää. Metsien rooli ilmastonsuojelussa äh, voidaan hyödyntää, jos huolehditaan metsistä ja sitten, että puuta myös käytetään erilaisten tuotteiden valmistamiseen ja energian valmistamiseen ja metsien omistajat haluavat äh, hoitaa metsiään ja meidän tulee tukea heitä, kun he tekevät sitä kestävällä tavalla ja meidän tulee tehdä kaikkemme, että metsien omistajat pitävät meidän metsämme elävinä ja äh, kestävinä niin, että metsät voivat täyttää monimuotoisen äh, roolinsa ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Toinen pilari yhteisessä maatalouspolitiikassa olisi tähän yksi mahdollisuus. Minä olen myös erittäin huolestunut näistä ehdotetuista leikkauksista leikkauksista toiseen pilariin. Meidän täytyisikin nyt miettiä, emmekö me nyt esimerkiksi eh, ilmastonmuutoskeskustelussa voisi ottaa esiin uusia välineitä, niitä voisimme pitää metsät monimuotoisena ja että metsät voisivat jatkossa olla mukana taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Kiitos. Thank you. Two Kiitos. Kaksi minuuttia De Castro. Si. Presidente. Puhemies, arvon komissaari, hyvät kollegat. Meidän metsiemme tilanne on aina uhatumpi ja Euroopan täytyy jälleen kerran olla kärjessä, kun taistellaan näitä äh, hätätiloja vastaan. Haluan kiittää kiittää toisaalta yhteistä maatalouspolitiikkaa. Siitä olemme pystyneet lisäämään metsiemme pinta-alaa koko Portugalin kokoisen pinta-alan verran. Tämä on tärkeää ei tietenkään riitä, mutta hyviä tuloksia on jo saatu aikaan, mutta me emme saa pysähtyä tähän. Kun ajatellaan niitä leikkauksia, joita ympiin on ehdotettu, komissio on, komissio on ehdottanut, merkitsevät sitä, että tietyissä maissa täytyy merkittävästi vähentää maaseudun kehitystoimia jopa neljänneksellä. Tämä on aika pahaa takaa pakkia. Meidän maanviljelijöidemme ja metsän kasvattajiemme täytyy olla ää, kärjessä, kun ää, torjutaan metsien vähenemistä. Täytyy myös ottaa huomioon ne suuret maat, ää, jotka joista tuodaan puuta. Me tarvitsisimme selkeän mer- puutavaran merkintäjärjestelmän ja tällaiset mm, turvalausekkeet sopimuksiin. Ainoastaan vahva ja yhtenäinen Euroopan unioni voi antaa kansalaisillemme äh, niitä rohkeita vastauksia, joita he odottavatkin. Thank you. One minute, Mr. Sitten äh, Stefan Uta, yksi minuutti. Domnule comisar, în România se află o mare parte a pădurilor virgine din Europa. Kiitos äh, puhemies. Metsät ovat tärkeitä ja meidän täytyy suojella niitä ottaen huomioon, miten tärkeitä metsät ovat esimerkiksi monimuotoisuudelle. Ja kuitenkin hakkuita tehdään enemmän. Lintuja habitat-direktiiviä loukataan jatkuvasti. Ja äh, eräs raportissa osoitettiin, että viimeisen kuuden vuoden aikana noin 3,6 tuhatta hehtaaria on kadonnut ja 1,2 miljoonaa kiintokuutiometriä puuta on viety ulkomolle. Agent Clean on esittänyt valituksen komissiolle siitä, että nyt täytyisi saada lakautettua nämä hakkuut. Millä tavalla te aiotte huolehtia siitä, että eurooppalaiset normit saadaan paikan päällä toteutettua? Kiitos yksi Grünenberg. Ähm, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Puhemies, hyvät naiset ja herrat, haluaisin muistuttaa teitä, että metsä kasvaa hitaasti, ja se elää luonnon rytmin mukaan. Luonnollisesti meidän täytyy Euroopassa kehittää äh, metsätaloutta, ja metsien täytyy olla äh, vastustuskykyisempiä ja meidän täytyy suojella tiettyjä äh, biotooppeja ja täytyy myös saada tällaisia villejä äh, alueita. Mutta meidän täytyy myös huomita, huomioida kestävä raaka-aineen käyttö. Mutta se ei ole kuitenkaan mahdollista, jos katsotaan, miten meidän teollisuusyrityksemme ahnaasti haluavat käyttää metsiä ja puhuvat vain metsien kompensoimisesta. Emme me tule eh, kattamaan energian tarvetta eh, energiametsillä, biomassalla, eh, koska me tarvitsemme kuitenkin hiilinieluja, emmekä me kykene muuttamaan esimerkiksi luonnon monimuotoisuutta. Tässä on vääränlaista kauppapolitiikkaa, vääränlaista metsäpolitiikkaa. Me emme voi hoitaa kaikkea nopeasti. Metsä kasvaa hitaasti ja sen vuoksi se on myös hitaasti muutettavissa. Ja sen vuoksi me olemme tämän velkaa lapsillemme. Kiitos. Thank you. One minute, Madam Yksi minuutti, edustaja Limer. Danke. In den... Kiitos komission tiedonannosta. Luen otsikkoja, kuten EUn toimenpiteet metsien suojelemiseksi tai uudelleen kasvattamiseksi. No, ettekö te nyt pelkää tekevänne itsenne naurettavaksi, koska eihän, ää, tai siis nimenomaan EUhan on puhunut tässä ää, energiamuutoksesta, jolla on ää, saatu aikaan metsien kestävä tuhoaminen, joka on ainoa kestävyyttä, mitä tässä täällä on. Jos katsotaan Saksassa, missä meillä on 33 000 tuulivoimalaa, jotka ovat tuolla metsien alueilla, mutta eivät siitä kukaan metsien suojelija piittaa. Ja tässä kuitenkaan kaikkein suurin äh, ongelma ei ole kirjanpainajakuoriainen, vaan nimenomaan tämä energiamuutos. Jos ajatellaan äh, näitä äh, Odenvaldia, joka on luonnonsuojelualue, jossa on yli 500 tuulimyllyä, jossa on yli 800 vuotta vanhoja puukantoja. Eli luettelo on pitkä. Sen vuoksi suosittelisikin. Eli meidän pitäisi jättää järkevä metsäpolitiikka ammattilaisille eikä EUn teknokraateille. Kiitos.

On naurettavaa analysoida metsien tilannetta. Ja no, minä olen sitä mieltä, että meidän on ryhdyttävä toimeen pikaisesti. Mitä me, oletteko te sitä mieltä, että kaikkien pitäisi täällä tehdä metsilleen, mitä lystäävät, vai olisiko kannattavampaa keskustella täällä, täällä yhdessä ja yksissä tuumin parantaa metsien tilannetta? Um, ich denke, Sie haben meine niin te ette ehkäpä ymmärtäneet, mitä minä sanoin. Naurettava on EU, joka energiamuutoksellaan on johtanut nimenomaan näihin ongelmiin, joita metsillä on. Eli jätetään tämä niille, jotka osaavat. Edustaja Jambaski, yksi next speaker. Edustaja Jambaski, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies arvon komissaari, hyvät kollegat, ei ole kahta kysymystäkään siitä, etteikö tämä olisi ajankohtainen keskustelu. Erityisesti sen jälkeen, kun olemme kuulleet vakavista metsäpaloista kautta maailman, jotka ovat tuhonneet ähm, hehtaareja ja taas hehtaareja äh, metsää. Toivottavasti asiat eivät jää nyt keskustelun tasolle. Vaikka metsänhoito on tietenkin kansallinen eri oikeus, ja toimivalta. Tarvitsemme yhteisen eurooppalaisen strategian. Eurooppa, Euroopan metsät vastaavat 5 prosenttia maailman metsistä. Ja vaikka eurooppalaiset metsät eivät ole kauhean tärkeitä globaalisti, niin on totta, että metsät ovat maapallon keuhkot. Valitettavasti kaikki tai siis on niin, että kaikki tietysti ovat yhtä mieltä siitä, että metsät ovat tärkeitä, kun halutaan säilyttää luonnon monimuotoisuus ja halutaan torjua ilmastonmuutosta. Ja meidän täytyy käyttää kaikki välineet, jotka meillä on käytössä. Edustaja Kaati, yksi minuutti. Um, forestry... Komission jäsen, puhemies, kunnollinen metsänheito on hyvä, hyvä ympäristölle, paikallisyhteisöille ja myöskin maaseudun taloudelle. Minun alueellani ja maassani Irlannissa hallituksen politiikka on varmistanut sen, että metsästrategia ei tee mitään näistä asioista. Ja se ei tietenkään ole Euroopan unionin vika, mutta haluaisin eh, komissiolta sitoumuksen, että EU rahoittaa tämän politiikan ja ja, ja eh, Joissain tapauksissa vier, vieraslajeja istutetaan metsän istutuksessa ja näin ollen metsän istutukset aiheuttavat enemmän me, eh, hallaa eh, metsille kuin, kuin metsäkato. Ja haluaisin nyt tietää, että mistä, mistä tämä ristiriita tulee, joka komission kannassa on. Ja tässähän me annamme nyt sitten Brasilian viranomaisille Blanco tsekin. Ne, ka, ne kaatavat eh, siellä satoja tuhansia maailman tuho, tärkeintä metsäverkostoa. Mitä sanotte tähän komission jäsen? We are, Mr. Carthy, having a debate tomorrow. Me käymme keskustelun huomenna edustaja Kaati tästä hyvin tärkeästä asiasta. Seuraava puhuja puolitoista minuuttia, Paul Fjärd. Tack, fru talman. Kiitos puhemies. Me olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että metsillä on avainrooli ilmastonmuutoksessa. Komission raportti osoittaa, että osa Euroopan metsistä on vahingoittunut ja ne eivät enää kykene ottamaan tai hoitamaan itseään johtuen kuivuudesta. Haluan kuitenkin olla selkeä. Sääntö ei ole mutta ratkaisu ei ole sääntely EUn tasolla, vaan jäsenvaltioiden täytyy saada pitää kiinni omasta päätösvallastaan metsissä. Ne, jotka aktiivisesti käyttävät metsiä, tietävät myös sen, kuinka me parhaalla tavalla hoidamme metsiämme. On kuitenkin kaksi asiaa, joita voimme tehdä EUn tasolla. Ensinnäkin äh, uuden aikaista metsästrategiaa vuodelta 2013, äh, koska sen jälkeen hyvin paljon on muuttunut. Toiseksi meidän täytyy huolehtia siitä, että EU-lainsäädäntö huolehtii kaikista niistä mahdollisuuksista, joita metsä ja metsätuotteet antavat. Kiitos. Thank you, Madam Spurek, for one minute, please. Kiitos, edustaja Spurek, yksi minuutti. Thank you. Thank you, Madam Kiitoksia. Kiitoksia, puhemies. Euroopan unionin metsät on luokiteltu maailman arvokkaimmiksi luonnon varoiksi. Karpaattien metsät ovat yksi esimerkki, mutta tämän aikaiset, tämänpäiväiset tapahtumat herättävät vakavia kysymyksiä. Poliisin ympäristöministeri on päättänyt metsien massa kaadoista. Ja Puolan metsänhoitosäätiö on huolissaan. Tämä hakkuualue rikkoo EUn habitat- ja lintudirektiiviä ja osa siitä on tosiaan Natura-alueella. Ja nyt on korkea aika komission ja tuomioistuimen toimia puuttua tähän asiaan. Thank you, Madam Müller, for one minute. Kiitokset edustaja Müller, yksi minuutti. Frau Puhemies, komission jäsen. Kuivuus on viime vuosina kuormittanut metsiämme valtavasti. Kirjanpainaja kuoriainen kykeni sen vuoksi räjähdysmäisesti leviämään. Ja jos katson esimerkiksi Bayerin lukuja, niin viimeisen viiden vuoden aikana 20 miljoonaa kuutiometriä on kaadettu kirjanpainaja kuoriaisen vahingoittamana ja keskimääräinen hinta on ollut 29 euroa per kiintokuutio, mikä ei todellakaan ole paljon. Meidän metsien omistajamme tarvitsevat todellakin tätä rahaa, jotta ne voisivat uudistaa metsiään. Metsä tänä päivän, kuten me se tunnemme, on ilmastonmuutoksen suurin häviäjä. Jotta me voisimme huolehtia metsistämme, me tarvitsemme kestävää politiikkaa ja siinä me emme tarvitse mitään rajat ylittävää lainsäädäntöä. Ei, me tarvitsemme kestävää raaka-ainestrategiaa, kuinka käytetään puuta kaikilla elämän eri aloilla. Voisin myös kuvitella esimerkiksi, että voitaisiin käyttää kirjanpainajakuorioisen vahingoittamista polttamaa puuta julkisessa ra- rakentamisessa, koska meidän täytyy olla tietoisia sitä, että metsä suojelee meidän ilmastoamme. Thank you. One minute. Kiitos. Yksi minuutti, edustaja Rivasi. Merci, madame la présidente. Kiitoksia, puhemies, arvon komissaari, hyvät kollegat. Metsät ovat äh, vaarassa ja metsäpalot ovat ähm, panneet meidät ymmärtämään tämän. Kun ajatellaan metsätuhoja, niin metsää palaa 800 äh, jalkapallokenttää äh, tai kentän verran tunnissa. Meidän on muistettava, että tässä on nyt puhuttu aika paljon, mutta sanoista tekoihin ei ole vielä äh, siirrytty. Kun ajatellaan energia, puun käyttöä energianlähteenä, niin meidän täytyy päästä siitä eroon. Se, sitä ei voi pitää uudistuvana energianlähteenä. Voidaan ajatella, että 80 prosenttia metsien tuhosta johtuu muun muassa maanviljelystä. Esimerkiksi soijan ja palmun kasvattaminen on tässä syypäänä on erittäin tärkeää, että paikalliset yhteisöt saavat äm, suojella metsiään, koska ne osaavat ne parhaiten. Arvon että me tarvitsemme nyt konkreettisia toimia. Now for one minute, Mr. Blush. Sitten yksi minuutti, edustaja Blasko. Pani pane Kiitos puhemies, komission kollegat. EUn metsät kuolevat useidenkin tekijöiden vuoksi. Ja yksi se syy on siihen, että välitetään liikaa metsistä. Ja, täm, ja, ja, ja, jo, ja, se, ja kansallispuistoihin perustetaan sellaisia alueita, joihin ei, joihin ei kosketa lainkaan, ja näin kirjapaineja li, li, lisääntyy räjähdysmaisesti. Ja Tsekin tasavallan metsät, jotka olivat kerran niin kauniita, ovat nyt tuhoutuneet. Ja nämä tuhoutuneet metsät ovat surullinen näky. Ja komission pitäisi toimia nopeasti ihmisen tyhmyyttä ja asiantuntijoiden tyhmyyttä vastaan ja, ja nämä hakkuukielot pitää, pitää lopettaa. Vihreät, mitä sanotte? Sir Blasko, there is... Kiitokset edustaja Blasko. Teille on sinisen kortin kysymys edustaja Shoidrovalta. Hyväksyttekö te sen? Selvä. Edustaja Shoidrova, esittäkää kysymyksenne. Ja se nepřeji, aby tady byla Česko, česká diskuze, ale... Kiitos. Minä haluaisin käydä tsekkiläisen keskustelun siitä, mit, miten Blasko vetosi komission, että sen pitäisi sekantua tilanteeseen jäsenvaltiossa. Uskotteko te, että Tsekin metsäministeriö ja meidän viranomaiset olisivat kykenemättömiä tekemään omia päätöksiä, että jonkun pitäisi sanella meille, mitä tehdä? No minä kyllä todellakin luotan meidän asiantuntijoihimme ja ministeriön jäseniin. Kiitos. Bonjour. Eh, vážená paní kolegyně, já na rozdíl od vás eh, se... Hyvät kollegat, toisin kuin te, osallistuin eh, kirjanpainajan torjuntaan. Oletteko koskaan käynyt siellä, nähnyt minkälaisia nämä metsät ovat, jotka olivat kerran niin kauniita? Meidän täytyy meillä, meillä on niin paljon asiantuntijoita siellä ja katsotaan tätä aloitetta nyt ja tämä on asiantuntijoiden ansiot. One minute for Madam Thomas. Yksi minuutti edustaja Tomacic. Važan utjecaj na klimatske i okolišne uvjete. Metsät ovat erittäin tärkeitä ympäristön, maaperän laadun, viljelyn ja niin edespäin kannalta, kun ajat, ne ovat tärkeitä, tärkeitä myös energian lähteenä. Ja onneksi Euroopassa ei harjoiteta laitonta metsänkaatoa. Metsäalue Euroopassa lisääntyy. Eihän tämä tietenkään tarkoita sitä, että olemme hoitaneet metsiä hyvin. Erot jäsenvaltioiden kesken ovat valtaisat. Jos puhutaan metsän kattamista alueista, niin erot ovat suuret ja myös omistus osuudet ovat suuret. Esimerkiksi Kroatiassa 80 prosenttia metsistä on julkisia ja julkiset yhtiöt, yhteiset hoitavat metsiä, kun taas monissa muissa metsät ovat yksityisten hallussa. Jatkossa me tarvitsemme yhteisiä tavoitteita, mutta meidän täytyy myös pitää mielessämme se, että on otettava huomioon kunkin jäsenvaltion omat erityispiirteetkin. Kiitos. Yksi minuutti Georgioulos. Olkaa hyvä. Sekin, Δεν είναι λογικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην διαθέτει κοινή... Kiitos. Ei ole loogista, etteikö Euroopalla olisi yhteistä metsäpolitiikkaa. Metsät ovat meidän maapallomme keuhkot, mutta se on tärkeää myös eläimille. 43 prosenttia Euroopan pinta-alasta on metsiä joten tämä on erittäin tärkeä alue esimerkiksi ekologisesti ja metsät ottavat vastaan myös CO2 päästöjä. 10 prosenttia päästöistä metsä ottaa vastaan. Mutta samanaikaisesti meillä on kauhistuttavia metsäpaloja. Unionissa on ollut huomattavasti enemmän metsäpaloja kuin aikaisemmin. Joka kesä jälleen uudelleen hyvin paljon biodiversiteettiä kattoa savuna ilmaan Etelä-Euroopan maissa, samoin kuin myös ihmiselämiä. Ihan pian meillä ei ole metsiä enää suojeltavana. Sen vuoksi meidän on toimittava välittömästi ja huolehdittava myös monimuotoisuudesta. me voimme seurata Afrikan esimerkkiä vihreästä muurista. Meidän on mietittävä tulevia sukupolvia ja sen vuoksi meidän on nyt puututtava asiaan. Uh, Kiitos ja sitten puolitoista minuuttia Zoida Alvarez. Gracias, presidenta. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia puhe, komission jäsen ja, ja onnittelut työstänne ja kiitoksia johtajuudestanne siitä, että olette viemässä todellakin hyvään suuntaan eh, Pariisin sopimusta ja pyritte taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan. Ja metsät ovat tärkeimpiä Eh, eh, tekijöitä, jotka suojaavat ilmastoa. Ne suojelevat maaperää erosiolta ja niillä on tärkeä rooli myöskin muuten ilmastonmuutoksen vastaisessa. Ja ja Espanjassa on paljon metsää, toiseksi eniten koko Euroopassa. Ja toiseksi me olemme myös e, Euroopassa se maa, jonka eh, ja meillä on puita niin paljon, että se ne imee 35 prosenttia hiilidioksidista, jota me tuotamme. Ja me, meidän metsiemme suojelu ja niiden terveys liip, riippuu maaseudun asukkaiden toiminnasta. Sen takia Eurooppa, Euroopassa metsien rooli on äärimmäisen tärkeä sosiaalisesti myöskin ja se tarjoaa taloudellisia mahdollisuuksia, se antaa tyhjälle Espanjalle työtä esimerk, ja ne tarjoavat puusepän teo, teollisuudelle raaka-ainetta, samoin bioenergialle ja me me torjumme komission ehdottamat leikkaukset yhteisen maatalouspolitiikan leikkauksiin. Näistä. Äh, González Casares. Ja seuraava puhuja, González Casares, yksi minuutti. Gracias. Como se ha dicho... Niin kuin sanottu, toisaalta me maksamme maataloustuotteista, jotka vähentävät metsää muualla maailmassa. Ja toisaalta meillä on alueita, e, e, jossa Euroopassa on hylätty maatalous ja jätetty maaseutu ja metsänhoidostakaan ei kukaan huolehdu. Meidän täytyy suojella erityisesti niitä alkuperäisiä metsiämme, ja meillä, meillä Galisiassa eh, eukalyptuspuiden monokulttuuri on lisääntynyt kuluneiden 20 vuoden aikana ja niistä täytyy päästä eroon. Me tarvitsemme eh, järjestäytynyttä metsänhoitoa ja, mm, ja me tarvitsemme metsäkatoa vastustavan kansainvälisen liitoman ja meidän täytyy eh, pyrkiä eh, kestävään metsän, metsänhoitoon Euroopassa. Meidän pitää taistella maaseudun väestökadon katoa vastaan ja meidän pyrkii säilyttämään metsät ja ekosysteemimme terveempinä. Kiitoksia. Unser nächster Sprecher ist Herr Heusig Martin. Für... Seuraavana Hoisik. Yksi minuutti. Vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár, Európske lesy, naše prírodné bohatstvo sú v ohrození. Ohrozuje ich... Arvon komissaari, Euroopan metsät ovat vaarassa eivät ainoastaan ilmastokriisin vuoksi, vaan myös siksi, että vaan on myös monia muita syitä tähän kriisiin. Ja tämä kriisi uhkaa koko yhteiskuntaa. Meillä on ilmastokriisi, ja jos me haluamme suojella biodiversiteettiä ja suojella metsiä, niin me tarvitsemme sääntöjä. Ale rovnako zaistia, że aspoň meidän täytyy uudistaa metsiä, mutta samanaikaisesti 5 prosenttia metsistä täytyy jättää koskemattomiksi. Tämä on periaatekysymys. Ei voi olla niin, että poliittiset tai taloudelliset intressit saavat tässä yliotteen. Metsät ovat tärkeitä monimuotoisuudelle ja sen vuoksi me tarvitsemme eurooppalaista strategiaa, koska se on tulevaisuudelle tärkeää. Ja, ja sitten seuraavaksi Brickmont Saski, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, arvon komissaari. Metsäpalvelut palvelevat kestävän kehityksen 19 tavoitteen saavuttamisen muun muassa elintarvi lääkkeiden tuottamiseen, ähm, hiilen sitoumiseen maaperän ja niin edespäin. Ja olemme erittäin iloisia siitä, että van der Leyen on tehnyt prioriteetin näiden tavoitteiden saavuttamisesta. Mutta jos ajatellaan metsiä, niin teidän julkilausumassanne sanotaan ennen kaikkea, että uudet metsät eivät voi korvata aarniometsiä. metsiä Kyse on sellaisesta menetyksestä, jota ei voida korvata. 40 prosenttia Euroopan alueesta on metsien kattamaa ja metsiä käytetään. Ja me komissio haluaa tietenkin rohkaista jäsenvaltioita hoitamaan metsiään. Ja on muistettava, että bio massa on tässä erittäin tärkeässä asemassa, koska on aika monen ristiriita, että me käytämme puuta tällä tavalla energiana. Kiitokset edustaja Kushmik, olkaa hyvä. Panie przewodniczący, panie komisarzu, zabierając głos tej... Kiitos puhemies, komission jäsen. Käytän puheenvuoron tässä keskustelussa korostaakseni, että minun maassani Puolassa on Euroopan parhaita kestäviä metsätalouksia. Me olemme kaksinkertaistaneet metsän määrän Puolassa ja nyt meidän maastamme 30 prosenttia on metsää. Ja parlamentin ja neuvoston päätös vuonna 2018 päätettiin, että metsät kuuluvat ympäristöpolitiikkaan. Ja metsien eh, panos hiilinieluina otetaan huomioon päästöjen laskennassa. Kuitenkin ilmaston muutos, eh, lumettomat talvet ja myrskyt vaikuttavat metsiemme tilaan. Sen takia tarvitsemme metsänhoidolle tukea. Uh, I have one... Kiitos. Minulla on täällä sinisen kortin kysymys. Uh, edustaja Melkiorilta, hyväksyttekö te sinisen kortin? Uh, edustaja Melkior, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Kuzmek. Kiitoksia kovasti. Edustaja Kusmek tästä puheenvuorosta. Olen asunut Puolassa ja ymmärrän, kuinka tärkeitä Puolan metsät ovat ja haluaisin kuulla, mitä teidän mielestänne Puolan hallitus tekee suojellakseen puolalaisia tärkeitä metsiä? Mistä Kusmiak? Edustaja Kusmiak. Dziękuję bardzo za, za, za to pytanie. Kiitos kysymyksestänne. on tapahtunut paljonkin väärinymmärryksiä metsäkysymyksissä. Erityisesti e, kirjanpaineja kuori, kuoriaisen su- suhteen Itä-Puolassa. Mutta meidän maamme on kaikesta huolimatta esikuvallinen metsänhoitaja Euroopassa – Seuraavaksi edustaja Puolitoista minuuttia. monsieur le président. Kiitoksia puhemies, komissaari, hyvät kollegat. metsät menevät e, ihmisten ja autiomaiden edelle, sanoi Chateaubriandkin. Ja Euroopassahan metsää. Euroopassa metsää tuhoutuu siinä missä muullakin maailmassa, ja on erittäin tärkeää, että me suojelemme metsiä erilaisilta sairauksilta ja tuhohyönteisiltä se, meidän täytyy tehdä vielä enemmän kuin aiemmin, koska metsät ovat erittäin tärkeitä ympäristön ja ilmastonkin kannalta. Kun ajattelemme e, Pariisin sopimusta, niin meidän sitoumuksemme ovat melkoisia ja meidän täytyy e, käyttää näitä tärkeitä resursseja sillä tavalla, että me suojelemme tätä e, arvokasta voimavaraamme ja pidämme huolta metsistä pitkällä aikajänteellä. Meillä ei ole vielä yhteistä metsäpolitiikkaa, mutta eurooppalaisella politiikalla tulee olla vaikutusta kansallisiin politiikkoihin. Ja siksi on erittäin tärkeää, arvon komissaari, että toisen pilarin, siis ympin toisen pilarin määrärahoista pidetään kiinni. Tämä on erittäin tärkeää, jotta voimme suojella metsää ja voimme hoitaa metsiä kestävällä tavalla. On myös otettava käyttöön kaikki sellainen tutkimus, joka auttaa meitä sopeutumaan ilmastonmuutokseen. Kiitos. Kiitos. Edustaja Maria Arena, olkaa hyvä. Merci. Kiitoksia. Komission hiljan antamassa tiedonannossa, joka koskee metsien suojelua, komissio kaavailee uusia sääntöjä, jotta voitaisiin suojella paremmin metsiä. Kaksi kysymystä. Onko, aiotteko te ö, ehdottaa ö, sääntöjä, jo, jo, jotka liittyvät sellaisiin maataloustuotteisiin ähm, tai kaivo, kaivo, kaivannaisteollisuuden tuotteisiin, joilla on kielteinen vaikutus metsiin. Äh, aiotteko te pitää huolen siitä, että ne tuotteet, joita tuodaan Euroopan markkinoille, eivät ole äh, tehneet hallaa metsille. On myös muistettava se, että äh, Ai, siis aiotteko te myös ottaa sellaisia toimia, joilla voidaan estää metsätuhoja. Esimerkiksi Kanadassa on tuhottu kymmenen kertaa metsää ennen kuin, e, e, kymmenen kertaa enemmän metsää kuin on ollut tarkoitus. Aiotteko te ottaa tämän asian huomioon esimerkiksi sitä sopimuksessa? Herr Norbert Linz. Kiitokset sitten edustaja Linz, olkaa hyvä. Ja se kiitos. Niin, arvon puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat meidän äh, metsämme äh, ovat äh, samanaikaisesti sekä vapaa-ajan alue, virkistysalue, ilmastonmuutoksen vastainen taistelija, mutta samanaikaisesti myös potilas, ottaen huomioon, että siellä on kirjanpaineja, kuoriaisia, tulipaloja, kuivuutta ja muuta. Eli meidän on annettava sille hoitoa. Meidän ei tule jättää metsiä yksin, meidän tulee tukea metsiä. Eurostatin mukaan Euroopan metsät imevät noin 10 prosenttia EUn kokonaismäärästä kasvihuonekaasuja. Eli metsät, hyvinvoiva metsä äh, voi äh, paremmin auttaa kuin itsekseen jätettiin. Ensinnäkin hyvin hoidettu äh, metsä tuottaa esimerkiksi rakennusmateriaalia, joka sitoo hyvin ja sen lisäksi voidaan huolehtia siitä, että puut ovat terveitä ja kun puut ovat terveitä, niin silloin vastaanottokyky on parempi. Äh, jos metsät ovat huonosti hoidettuja, niin silloin metsät ovat äh, häviäjiä. Ne ovat äh, paljon alttiimpia kuivuudelle ja tuholaisille. Sen vuoksi tarvitsemme aktiivista metsänhoitoa, koska sitä kautta saamme terveet metsät ja sitä kautta kapasiteetti ottaa vastaan CO2-päästöjä kasvaa. Jotta me voisimme saavuttaa nämä tavoitteet, niin meidän on kehitettävä edelleen Euroopan metsästrategiaa, joka huolehtii sitä, että saamme uusia ja terveitä metsiä. Odotan mielenkiinnolla yhteistyötä maatalousvaliokunnan kanssa. Kiitos. Herr Linz, Frau Kiitokset, herra Lins. Edustaja Müllerillä on sininen kortti. Otatteko te vastaan kysymyksen? Edustaja Müller, olkaa hyvä. Puhemies, kiitos. Herra Lins, sallitteko, että mitä tulleet äh, kirjanpainajakuoriaistutkimukseen, että me käynnistäisimme projekteja ja käyttäisimme siihen eri eurooppalaisia rahoja, esimerkiksi Horisontti 22, koska minä uskon, että kirjanpainajakuoriaisen vastainen taistelu, äh, taisteluun on biologisia väli, aineita, joita voidaan käyttää ja toimivat hyvin, mutta niitä pitää tutkia vielä enemmän. Ja tämä on se suunta, jonka meidän on yhdessä kuljettava. Edustaja Lins. Ja, <clears throat> Niin, äh, voin vastata tähän hyvin helposti ja lyhykäisesti. Minusta tämä olisi erittäin hyvä äh, idea ja ajatus, ja tämä olisi hyvä mahdollisuus Euroopan osalta tukea sitä. Kiitos. Kiitokset tästä hyväksynnästä. Ja sitten seuraava puhuja on äh, Eero Heinäluoma. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, jotta voimme tehdä

Kiitos puhemies, arvon kollegat. Kiitokset tästä puheenvuorosta, alustuksesta. Niin minä tulen siis Itävallasta. 50 prosenttia meidän pinta-alastamme on metsiä ja sen vuoksi varmasti ymmärrätte, miksi meille metsätalous on erittäin tärkeä. Ennen kuin me puhumme Euroopan metsien tilanteesta, haluaisin kuitenkin painottaa selkeästi sitä, miksi metsät ovat niin tärkeitä. Kun taistelemme ilmastonmuutosta vastaan, ei ole mitään suurempaa tukia kuin meidän äh, kestävällä tavalla äh, taloudellisesti hoidetut metsämme. Äh, Hiilidioksidin vastaanottajana, tuotteina, CO2-varastona, se on erittäin tärkeää, mutta samanaikaisesti meidän metsämme voivat tarjota yli kolme miljoonaa työpaikkaa työpaikkaa. On erittäin tärkeää, että puhumme asiallisesti. Ilmasto muuttuu ja paine erilaisten tuholaisten ja äärisääilmiöiden äh, myötä painaa metsiä. Sen vuoksi komission täytyy äh, reagoida ja tukea meidän metsien omistajamme ja koko metsäsektoria. Me tarvitsemme siksi uutta, vahvaa EU-metsästrategiaa, joka luo selkeyttä tulevaisuudelle. Me emme todellakaan voi leikata maatalousbudjettia toisessa pilarissa, koska meidän täytyy tukea meidän metsänomistajiamme. Me tarvitsemme julkisia varoja, jotta me voimme huolehtia ilmastonmuutoksen vastaisesta taistelusta metsissämme. Sen vuoksi esimerkiksi Euroopan solidaarisuusrahasto olisi hyvä ratkaisu ja sitä kautta voisimme vahvistaa metsänomistajia, koska metsänomistajat ovat tulevaisuudessa meidän kumppaneitamme. Kiitos. Kiitokset edustaja Schmidbauer. Edustaja Jarubas panie komisarzu! szanowni państwo! lasy są jednym. arvon komissaari hyvät kollegat metsät ovat avainasemassa euroopan ekosysteemeissä. niiden metsästä riippuu se miten paljon voimme absorboida hiilidioksidia ja metsäthän ovat avainsektori myös työnantajana Euroopassa paikallisten työpaikkojen luojana. Ja olen yhtä mieltä komission kanssa siitä, että meidän ei tulisi säästellä vaivojamme, kun tuemme jäsenvaltioiden metsän omistajia mm, heidän työssään, kun he hoitavat ja suojelevat metsiä. Tällä tavalla voimme myös muun muassa puuttua helpommin metsäpaloihin. Meidän täytyy toimia yhdessä, koska yksin emme ole niin tehokkaita kuin yhdessä. Tietenkin kansallinen taso on paras taso toimia ylipäänsä, kun metsistä puhutaan. Meidän täytyy käyttää yhteisen maatalousohjelman, live-ohjelman varoja, täytyy saada aikaan parempaa tutkimusta ja toki meillä pitäisi olla horisontti Euroopassa parempi me, ylipäänsä metsä, metsästrategia. Metsien uudelleen istuttamisen tulisi olla meidän tavoitteenamme. Meidän tulisi pönkittää metsien vastutuskykyä myös tuholaisia vastaan. Metsien täytyy se kestää paremmin myös kuivuutta. Ja seuraava puhuja on edustaja Alvaro Amaro. Olkaa hyvä. Obrigado, senhor presidente, senhor comissário, caras e caros colegas. Komission jäsen, puhemies, kollegat. Tiedämme kaikki, että perustamisopimuksissa ei mainita metsiä varsinaisesti, mutta viime vuosina eh, komissio ja tämä parlamentti on luovemmin pyrkinyt tätä perintöä ja tätä resurssia hoitamaan. Huolimatta siitä, että meillä on ollut paljon ongelmia. Ja tässä tilannehan on se, että metsätalous, niin kuin maatalouskin, on, poikkeaa hyvin paljon eri jäsenmaissa. Kuitenkin on ollut mahdollista saada aikaan yhteinen maatalouspolitiikka. Ja sen takia varmasti voidaan saada aikaan yhteinen metsästrategia vähintään. Jos me olemme vakavissamme ilmastonsuojelun suhteen ja Euroopan alueiden kehittämiseksi, kehittämisessä, jos haluamme kehittää kestävää biomassan tuotantoa. Meidän täytyy myöskin muistaa metsien taloudellinen arvo. Eh, tämä merkitsee sitä, että eh, tarvitaan lisää ihmisiä niille alueille, joissa eh, on metsiä, pitäisi olla enemmän ihmisiä. Me tarvitsemme siis enemmän solidaarisuutta. Portugalissa emme

Kiitos. Seuraavaksi siirrymme keskusteluun ilman puhujalistaa. Useampi henkilö on ilmoittautunut tälle listalle. Te tiedätte, että meillä on sääntö, että eh, meillä on viisi minuuttia menettelyyn ilman puhujalistaa ja ehkäpä muutama minuutti siihen päälle minä otan siis kahdeksan puhujaa. Ensimmäiseksi ilmoittautui edustaja Palash Hetvegi. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies, arvon komission jäsen, hyvät kollegat. Meidän nopeina aikoi me sanotaan, että kannattaa aina miettiä ennen kuin toimia. Jos katsoo nyt meidän metsiämme biologisena monimuotoisuudena, niin eikö meidän pitäisi niitä huolehtia ja huolehtia ja hoitaa, ja eikä ajatella yhtä tai kahta vuotta, vaan 10, 20, 30 vuotta. Unkarissa metsät ovat tärkeitä ja hallitus on tukenut myös metsäohjelmia ja esimerkiksi keväällä yli 22 miljoonaa puntainta istutettiin. Metsät ovat myös metsän eläimille pakopaikka ja, ja ravintoa, mutta ne ovat tärkeitä myös ihmisille ja taloudelle ja ilmastolle. Metsä ei kuitenkaan ole vain ainoastaan taloudellinen asia tai muuta, vaan se on myös Jumalan luoma metsä. Das nächste Wort hat äh, Frau... Seuraavaksi edustaja Arma. Mikro. Mikro. J'y arrive. Merci beaucoup. Täältä tullaan. Kiitoksia, kiitoksia. Niin, halusin käyttää puheenvuoron korostaakseni sitä, että metsien suojelu on vielä aikaa matalalla tasolla mantereellamme. Esimerkiksi uusien metsien suojelu. Vaikka nämä metsät muodostavat vain pienen murtoosan metsiä, metsää alastamme, niillä on kuitenkin erittäin tärkeä rooli mm, me, meillä. Eli kyse on arniometsistä pikemminkin. Ja Romaniassakin näitä metsiä, metsiä kaadetaan suunnattomasti. Nämä arnio-metsät tulisi luetteloida. Meillä tulisi olla selkeät luettelot ja niistä tulisi tehdä myös kartat. Eli arnio luettelo olisi tärkeä asia. Pokovic, Frank. Ja sitten sitä Pokovic, olkaa seuraava. Hvala za besedo. E, hvala za besedo. E, danes govorimo o stanju gozdov v Evropi. Me puhumme Euroopan metsistä tänään. Tiedämme kaikki, että metsät ovat planeetan keuhkot, ne ovat hiilinieluja ja ne ovat myöskin raaka-ainetta monenlaisille asioille. Kuitenkin jäsenvaltiot ovat hyvin eri tilanteissa metsän, metsien suhteen. Maani Slovenia siellä on, sen pinta-alasta 60 prosenttia on metsää. Ja metsäpinta-ala lisääntyy, mutta metsä on herkkää jäälle, tulelle ja tuholaisille, joten meidän täytyy tehdä enemmän työtä eh,

ja kaikki, jotka puhuvat yli viisi sekuntia kauemmin, minä keskeytän. Ja sitten myöskään en välttämättä seuraavissa keskusteluissa enää voi antaa sinisiä kortteja niin, että tässä nyt tulisi selkeys tilanteeseen, jos puheenvuoroajoista ei kirjoita kiinni. Ja seuraavaksi Wallis, edustaja Wallis. The Irish government recently... Irlannin hallitus julkaisi suunnitelman luoda 8000 uutta metsää vuosittain. Näiden uusien puiden osuudesta 70 prosenttia on havupuita ja loput lehtipuita. Tällä hetkellähän Irlannin metsäpolitiikka on luonnon monimuotoisuuden suojelun vastainen ja erityisesti tekee hallaa havupuille. Me tarvitsemme oikeanlaisia puita oikeanlaisiin paikkoihin. 42 prosenttia puusta kaadetaan energiaa varten. Ja meillä on muun muassa puita paljon ja puuta poltetaan biomassan saamisen vuoksi. Ja tämähän johtaa siihen, että hiiltä pääsee ilmaperään. Tämä politiikka on sellaista politiikkaa, jolla ei ole mitään tieteellistä perustaa, eikä se johda ainakaan nolla päästöihin. Herr Präsident! Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Tänään on tullut sanottua jo paljon tärkeää ja ihan oikeaakin asiaa aiheesta. Meidän pitää olla selvillä siitä, että Euroopan metsät metsiä ei voi ilmastonmuutokselta pelastaa, mutta kuitenkin meidän pitää osoittaa, että me tarkoitamme tosissamme, kun puhumme Euroopassa metsien tilasta ja etsimme myös siihen tuloksia, ää, ratkaisuja, koska metsät Metsät hävi, mekin häviämme sitä, siitä, jos metsät kuulu, kuolevat ilmastonmuutoksen seurauksena. Ja sen takia on hyvin tärkeää, että me pidämme metsää uusiutuvana lähteenä, raaka-ainelähteenä. Sitä pitää suojata ja sitä pitää hyödyntää. Ja niinpä vetoan tähän lopuksi sen edestä, että me, meidän pitää kaikkemme tehdä, jotta voimme istuttaa miljoonia uusia puita. Annamme niille mahdollisuuden elää ja jäsenvaltiot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 hyvin iloinen, että keskustelemme tästä tärkeästä aiheesta tänään. Monia muitakin tärkeitä aiheita kyllä on, kuten vaikka Brexit, mutta on hyvä idea näyttää kansalaisille, että käsittelemme myös tämän tyyppisiä asioita. En nyt halua toistaa, mitä on jo sanottu, mutta haluan kuitenkin korostaa sitä, että meillä on käytössämme väline, jolla voidaan suojella metsiämme, nimittäin eurooppalaiset rahastomme. Ja mielestäni meidän pitäisi auttaa tukemaan metsän mm, istuttamisessa niissä maissa, joissa kipässä tätä tarvitaan metsittämistä. Ja myös vihreä, vihreitä maa-aloja tarvitaan erilaiset yhteisöjärjestöt, maanomistajat, niin edelleen, ne vois, toimia yhteistyössä. Meillä onkin tällaista järjestötoimintaa Tsekin tasavallassa ja meidän pitäisi tukea tietenkin tutkimusta, jotta voitaisiin tutkia tuholaiset, jotka tuhoavat metsämme, joten meillä on paljon välineitä käytössämme ja haluan tukea itse tätä aihetta. Ja lopuksi Catch the Eye. Valtav, puhujana. Hvala poštovani povjerenik. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Me voimme nähdä, mitä Amazonin metsät ovat kärsineet äskettäin. On selvää, että kysymys on hoidon puutteista, tilanne on kamala, että me pitää rekordia ja ryhtyä vakaviin toimiin. Me kuitenkin joudumme aina lähtemään liikkeelle siitä, että omalla pihalla hoidamme asiat kunnolla, mitä pitää huolehtia siitä, että teemme jotakin hyvää täällä omissa maissamme. Meidän on pidettävä mielessämme, että saasteilla ei ole rajaa ja että myöskään ilmastonmuutos ei tunne rajoja. Luonto ei tule toimimaan ihmisiä, mutta ihmisetkään eivät voi selviytyä ilman luontoa. Ja tästä syystä olen voimakkaasti sen puolesta, että saadaan lisää äh, rahoitusta seuraavaan monivuotisen rahoituskehykseen, ilmaston, ympäristön suojeluun, metsien säilyttämiseen. Tämä on hyvää investointia tulevaisuuteen ja se on tarpeen. Keskustelu on päättynyt. Ja lopuksi annan komissaari Arjas Kanjetille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Kiitoksia puhemies. Haluan kiittää jäseniä heidän puheenvuoroistaan. Tämä heijastelee sitä, että ihmiset ovat kiinnostuneita metsien tilasta EU:ssa. EU on sitoutunut suojelemaan ja pala- tervehdyttämään metsiä EU:ssa, niin kuin sovittiin hidattaisessa tiedonannossa, jossa kerrotaan suunnitelmasta äh, koskien kestävää metsänhoitoa. Tämä liittyy myös äh, häiriönsietokykyyn. Tämä, tätä kautta voidaan reagoida ilmastonmuutokseen, voidaan varmistaa biodiversiteetin säilyttäminen ja voimme tarttaa peruspalvelut yhteiskunnallamme. Yhteinen maatalouspolitiikka on uusi tasapaino, mitä tulee vastuukysymyksiin EUn ja jäsenvaltioiden välillä. Tätä kautta jatkossakin tuemme eurooppalaisten metsänhoidon kestävyyttä ja arvioimme pitkän aikavälin strategioita ja siirtymä vaiheessa, kun pyritään eh, hiilivähäiseen eh, hiiliköyhään talouteen, pitää tukea samanaikaisesti biodiversiteettiä ja varmistaa ekosysteemipalvelut. Eh, uusi komission puheenjohtaja von der Leyen, mitä tulee ilmastonmuutoskysymyksiin, biodiversiteettiin, on saanut aikaan uuden sopimuksen ilmastokysymyksistä ja tämä liittyy myös luonnon monimuotoisuuspuitteisiin ja halutaan antaa varmistaa säilyttämisasema Euroopan metsille ja niin edelleen. Metsänsuojelu ja uusiminen on erityinen prioriteetti ajatellen tulevaisuutta ajatellen uutta strategista puitteistoa metsille vuonna 2020. Kiitoksia. Kiitos. No niin, Tämä keskustelu EUn metsien tilasta on näin päättynyt. Me menemme esityslistalla eteenpäin. Suullinen kysymys komissiolle aiheesta kasvien ja olennaisesti biologisten menetelmien patentoitavuus. Tämä on maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan esittämä kysymys ja annan tähän kysymyksen esittäjälle herra Norbert Linsille ensimmäisenä puheenvuoron. Olkaa hyvä. Herra puhemies, hyvä komission jäsen, hyvä kom- hyvät kollegat, esteetön kasvillisaineiston käyttö on tärkeää ajatellen, miten voidaan edelleen jalostaa kasveja ja harjoittaa maataloutta. Samoin se myöskin mahdollistaa käytössä olemassa olevien kasvien monimuotoisuuden. Siksi tästä olivat kaikki yhtä mieltä maatalousvaliokunnassa viime kokouksessa, mutta Euroopan patenttiviraston laajennettu valitusvaltakunnan päätös vuodelta 2018 johti siihen, että tilanne on nyt vaarantunut. Jäsenet ovat valiokunnassa siksi yksimielisesti päättäneet tehdä selkeän ratkaisun, lähettää selkeän poliittisen viestin. Siksi puheenjohtajana valiokunnan, maatalousvaliokunnassa haluaisin esittää taustaa tälle kysymykselle, joka on osoitettu artiklan 136 eh, mukaisesti esitetty Euroopan komissiolle. Arpamenttiviraston mukaan tuotteet, jotka ovat biologisen otettuja tuotteita, kuten kasveja, siemenen luontaisia ominaisuuksia ja geenejä voidaan patentoida. Tämän päätöksen pohjalta on patentoitu parsakallajike ja tomaattilajike. Vastauksena tähän parlamentti 7. joulukuussa 2015 teki päätösaseman, jossa joka koski kasveja koskevaa patentilainsäädäntöä. Tämä on olennaisemmiltaan direktiivi, joka koskee tätä kysymystä ja antaa asiavastauksen. Ja sitten 2016 on siitä, missä vaiheessa tarkoitus ollut eh, antaa patentteja luontaisille ominaisuuksille. Kaikissa jäsenvaltioissa on tuettu tätä tulkintaa. Tämä johti sitten sisäiseen tulkintakysymyksiin Euroopan patenttiviraston eh, johdon, joka seurasi eh, komission ja, ja teknisen valituslautakunnan välillä. Tekninen valituslautakunta piti kiinni omasta kannastaan, joka mahdollistaa kasvien patentoinnin. Euroopan patenttiviraston pääjohtaja on tässä vaiheessa pyytänyt laajennettua valituslautakuntaa, joka on korkein elin patenttivirastossa, antamaan lopullisen päätöksen asiassa. Tässä yhteydessä Kolmansella osapuolella on oikeus toimittaa asiaa koskevia kirjallisia lausumia laajentuille valtuuslautakunnalle. Määräaika on ensimmäinen lokakuuta 2019. Maatalousvaliokunta on tänään tehnyt päättänyt sitä 20 komissiolle. Aikooko komissio ensinnäkin antaa kirjallisen lausuman laajennetulle valtuuslautakunnalle Euroopan patenttivirastossa – joka koskee sitä, että kasvialustussektorin innovaatiokykyä ja julkista etua suojellaan? Ja toiseksi, mihin toimenpiteisiin komissio ryhtyy sen varmistamiseksi, että tuotteet, jotka tulevat luonnollisista prosesseista, eivät ole patentoitavissa? Meidän eurooppalaiset kasvien jalostajamme ja maatalous tarvitsevat lopultakin selkeyttä tulevista innovaation mahdollisuuksista. Kiitos. Danke. Kiitos. Ja komission vastaus, Rova Bienkowska, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, hyvät jäsenet. Kiitos siitä, että tämä asia on tullut esille, koska kuten sanottiin, on hyvin tärkeää, että saamme asian selvyyttä. Tähän alkuun haluan vastata kysymyksen toiseen osaan. Vastaus on aika yksinkertainen. Euroopan komissio on ryhtynyt toimiin varmistaakseen, että luonnollisilla menetelmillä tuotetut tuotteet eivät ole patentoitavissa. Komissio on ollut tiivissä yhteistyössä sekä neuvoston että parlamentin kanssa ja myös elinkeinoelämän kanssa, sidosryhmien kanssa siitä, että näitä tuotteita ei voida patentoida. Mutta niin kuin Euroopan parlamentti pyytti päätöslauselmassaan joulukuulta 2015, komissio 2016 antoi tiedonannon koskien tiettyä direktiivin säädöstä. Komissio sanoo tiedonannossaan, että sellaiset kasvit, jotka on saatu aikaan biologisilla menetelmillä, niitä ei patentoida komissio mm, päätöstä pidettiin hyvänä eh, neuvoston kokouksessa helmikuussa 2017, joka tarkoitti sitä, että kaikki jäsenvaltiot no, noudattivat tätä tulkintaa omassa lainsäädännössään ja myös käytännöissään patenttiasioissa. Ja nyt sitten ensimmäinen kysymys. Komissio, joka edustaa EUta, eh, on aamukoskuria, joka aikoo tähän patenttiviraston pääjohtajan pyynnöstä aikoo vastata ennen ensimmäinen lokakuuta 2019 miksi, siitä miksi, ja selvittää, miksi sopimus ei ole osa unionin lainsäädäntöä. On unionin intressissä välttää konfliktia bioteknologiadirektiivin ja, ja patenttilainsäädännön välillä. Jos patenttivirasto voi antaa sellaisille tuotteille patentin, jonka itse asiassa lainsäädännössä suljetaan patentoitavuuden ulkopuolelle. Ja senpä takia koitamme saada tulkintaa Euroopan patenttisopimuksesta ja vuodelta 2016 tulkinnan mukaisesti. Ja neuvosto, parlamentti ja kaikki 38 Euroopan patenttijärjestelmän allekirjoittavat siinä mukana. Ja halutaan innovatiivisuutta varmistaa ja sitä, että julkinen, yleinen etu saa myös suojaan. Kiitos. Sitten siirrymme keskusteluun. Ensimmäisenä on pyytänyt puheenvuoroa arvoisa puhemies, arvoisa komissari, parlamentti 2015 vuoden lopussa selkeästi vaati, että luonnollisia ominaisuuksia ei voida patentoida, kun kehitetään uusia lajeja. Näin sanottiin ja sitten tästä pitää tehdä loppu, että patentoidaan äh, kasveja ja näitä olennaisia biologisia menetelmiä. Tämä jo piti ratkaista aikaisemmin, täytäntöönpano säännöllä 28 kohta 2, mitä tulee patenttisopimukseen EU-ssa. Sääntön komissio antoi selityksen asiasta 2016, niin kuin tekin juuri sanoitte. Ikävä kyllä. Vali- tässä tehtiin valitus tai yrity, monikansalliset yritykset valittivat tästä 2018 ja väitettiin, että tämä oli pätemätön sääntö eikä ollut voimassa. Ei ole sopivaa, että tekninen valituskomitea päätti asiasta vastoin demokraattista tahtoa ja parlamentin tahtoa. Komission selvityksen jälkeen tuli kuitenkin selväksi, että koskaan tarkoituksena ei ollut ollut, että tämä, nämä olisivat patentoitavissa. Sama, sama, sama koski neuvostoa ja parlamenttia, mitä tulee luonnollisiin prosesseihin. Ja että kysymys pitäisi nyt avata uudestaan. Nyt on välttämätöntä demokraattisesti ajatellen, että komissio, parlamentti ja jäsenvaltiot e, patenttitoimiston valituskomiteassa ryhtyvät nopeasti toimiin. Nyt on tärkeää, että että lopetamme tällaisen patentoitavuuden mahdollisimman nopeasti ja puolustamme jalostajan oikeuksia jos muutoin päätetään tässä komiteassa, silloin meidän pitää tarttua muunlaisiin oikeudellisiin keinoihin. Siis elämähän ei voida, eikä mitään siihen liittyvää ei voida patentoida. Kiitos. Andrieu. Kiitos seuraavana Rova Andreu. Ai, herra, anteeksi. madame la commissaire, nous ne voulons pas Kiitos. Mekään emme halua, että että tällaisia olennaisesti biologisten menetelmien tuotteita voitaisiin patentoida. Tässä on kyse talo politiikasta ja elinkeinoelämästä. Emme halua, että jotkut tietyt suuret moni, monikansalliset konsernit saavat patentoida tämmöistä yleisesti käytössä olevaa. Me haluamme kasvien monimuotoisuutta ja haluamme suojata Euroopan kansalaisia. Se on meidän prioriteetti. Ja senpä takia kasviaineistoon pitää, pitää olla vapaa pääsy ja sekä tuottajille Euro- Euroopassa jotka on tällä tavalla ollaan unohtamassa. Ja tämä, uno, tämä estäisi itse asiassa jalostuksen, koska tarvitaan uusia lajikkeita ja pitää myös olla mahdollista, että viljelijät viljelevät omia siemeniään ja yrityksen, yritysten tarkoituksena on tehdä rahaa innovoinnin kustannuksella ja, ja yleisen edun kustannuksella. Monsieur Kirjas eh, Jan Huittama. Haittama. Eh, voorzitter. Kiitoksia, puhemies, komissaari, kollegat. Tämä Vatvoisman kautta halutaan patentoida olennaisesti biologisia menetelmiä. Ja tämä otan pian esille. Niin kuin on todettu, patenttitoimisto on todennut, että se ei anna mitään paljon kun on tästä keskusteltu juristi, onko tämä mahdollista vai ei. Tämä aiheuttaa suurta epävarmuutta ja huolestuneisuutta, mitä tulee kasvinjalostajiin ja kansalaisiin. Esimerkiksi jalostus, mitä tulee eri kasveihin, tomatteihin tai muihin. Tämä on ihan luonnollista ilmiötä. On aivan mieletöntä, että yritys voi saada vaatia patenttia Tämä on vain tavallaan jonkunlainen, tämä ei ole mikään keksintö. Ja voidaanko todellakin vaatia patenttia? Minä olen todella huolissani, minkälaisia seurauksia tästä olisi, jos tämä olisi mahdollista. On nimittäin niin, että voisi jotkut yritykset saavat kaikki patentit käsinsä ja saavat monopoli, mitä tulee hedelmiin ja vihanneksiin ja näin tämä vaikuttaa elintarvikkeiden hinnoitteluun. Ja vielä lisäksi tomaattien punainen väri, jos muut eivät enää voisi käyttää tätä samaa ilmiötä ja sitten kehitettäisiin uusia kasveja. Tämä on suuri riski ajatellen elintarviketuotantoa ja tämä saa uudet toimijat haavoittuvassa asemaan. Ja ymmärrän kyllä hyvin, että yritykset haluavat mielellään markkinoida uusia tuotteitaan, mutta tässä ei tarvita mitään patentteja. Meillähän on jo tämä kasvinjalostajien oikeus käytössä minä vetoisin sen puolesta, että todettaisiin selkeästi se, että täällä Euroopan parlamentissa me antaisimme vahvan signaalin siitä, että meidän tarkoituksena ei koskaan ollut, että myönnettäisiin patentteja olennaisen biologisen menetelmille, ja emme nytkään sitä edelleen todellakaan halua. Kiitos. Kiitos. Ja vihreiden puolesta äh, Martin Häusling. Puhemies, hyvät kollegat, todellakin aika ärsyttävää, että kolmasta kertaa tätä asiaa joudutaan käsittelemään 2012, meillä oli päätös 2015 ja nyt taas kerran. Ja tämä siksi, että Euroopan patenttivirasto on piittaamatta siitä, mitä poliittisesti halutaan, nimittäin niin sitä, että elämää ei voida patentoida, että ei voida patentoida sitä, mikä syntyy biologisten menettelyjen tuloksena. Patenttiviranomaisilla on tietysti ja jakaa patentteja, sehän on selvää, on taloudellinen intressi, mutta tässä meidän politiikan pitää nyt puuttua asiaan ja Euroopan komission pitää todellakin nyt energisesti ryhtyä painostamaan, koska ei voi olla niin, että jokin instituutio on piittaamatta lakia säätävien tahojen päätöksistä. Olemme puhuneet parsakaalista ja tomaatteista, mutta itse asiassa kysymys on perustavanlaisista kysymyksiä. Jos me nyt emme anna viljelijöille ja pienille viljelijöille oikeutta käyttää omia laikkeitaan, tulemme näkemään, että yhä suurempi määrä konserneja tulee tekemään patenttihakemuksia varmistamaan omat oikeutensa, ja ne, jotka tarvitsisivat etua, etuja kaikkein eniten oikeuksia, mitä nimittäin viljelijät menettävät etunsa ja oikeutensa. Nyt on tärkeää sanoa seis patenttivirastolle. Danke. Ja... Kiitos. David Ivan, seuraavana olkaa hyvä. Vážení kolegové, udělení patentu na... Kiitos. Patenttien myöntäminen tietyille lajikkeille, tomaattia ja, ja, ja parsakaalia, antaa mahdollisuuden eh, mennä itse asiassa YK kasvislajikkeiden eh, yleissopimusta vastaan ja myös Nagojan yleissopimusta vastaan. Eh, ja yhtä lailla Euroopan patenttisopimusta vastaan tämä on ollut ja sen täytäntöönpanosääntöjä vastaan osapuolet ovat jäsenvaltioita ja jokainen jäsenvaltioista on edustettuna patenttivirastossa, joka käsittelee erilaisia, erilaisia riitoja ratkaisukysymyksiä. Ja sen takia ehdotamme, että jäsenvaltiot käyttäisivät omaa edustajaansa patenttiviraston johtokunnassa pakottamaan viraston peruuttamaan nämä nykyiset patentit näille biologisten menetelmien kautta saataville lajikkeille, ettei tämä jatku. Kiitos, Bertjan. wel, voorzitter. Kiitoksia puhemies, komissaari, kollegat. Tämä on nyt aivan väärä polku. Tämä valittu ja siitä pitää luopua, mitä tulee äh, biologisten menetelmien patentoitavuuteen. Tämä antaa mahtavan monopoliaseman joillekin monikaisille yrityksille. Tämä on tuloksena, mutta tästä tulee kova hinta, aivan liian kova hinta, mitä meihin tulee. Kasvinjalostusyritykset menettävät mm, mahdollisuuden käyttää geneettisiä lähteitä hyväkseen, kun taas kuitenkin tämä aineiston vapaa saanti on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan edelleen kehittää ja jalostaa parempia lajeja. Olen iloinen puhemies, että tässä parlamentissa ollaan laajalti yksi. yh- yh- yhtä mieltä asiasta. Meidän pitää antaa vahva signaali patenttiviraston suuntaan, että tämä on väärä suunta, mitä tulee patentoitavuuteen ja pitää toimia mahdollisimman nopeasti. Tietenkin kasvinjalos alan pitää voida suojella henkistä omaisuuttaan ja sitä pitää suojella, mutta tätä varten meillä on jo hyvä tasapainon järjestelmä olemassa, nimittäin kasvattajia koskeva oikeus, lainsäädäntö. Patentit ku, eivät todellakaan kuulu kasvien maailmaan ollenkaan. Kasvihan ei ole mikään keksintö. Kasvit kuuluvat meille kaikille. Tai voin sanoa sen toisellakin tavalla. Ne ovat osa Jumalan äh, luomaa, luomaa ja me, meidät on asettu niitä hoitamaan muun muassa. Kiitos. Thank you. Kiitos Sandra Pereira seuraavaksi. Eh, ainda que não se reconheça a possibilidade de patentear variedades... Niin. Nyt tietysti laikkeita ei voi patentoida, jotka ovat geneesti muutettuja, mutta patenttivirasto antaa patentteja myös kasveille. On olemassa todellisia monopoleja, jotka liittyvät tällaisten tuotteiden laatimiseen. Maatollisessa monikansalliset yritykset valvovat markkinoita ja jakavat markkinat keskenään. Tämä tapahtuu pientiviljelijöiden kustannuksella. Ei ole enää mitään monimuotoisuutta tuotteissa ja pienviljelijät tulevat yhä riippumaisemmiksi näistä monikansallisista yrityksistä. On olemassa tietysti molekyylibiologia ja geneettiset muutokset, tätä kaikkea hyödynnetään. Ja sitten on tuotteita, jotka ovat eläviä olentoja, jotka syntyvät tämän teknologian tuloksena. Ei ole hyväksyttävää, että on olemassa tekijänoikeus, joka koskee tällaisia organismeja, koska ei ole hyväksyttävää sekään, että käytetään järjestelmiä, joissa tapahtuu geneettistä valintaa, että tällaista voidaan patentoida ja ne tuote, jotka syntyvät tällaisten risteytysten kautta, uudet kasvit ja eläimet, ja nekin patentoidaan. Tämä valintaprosessi laboratoriossa, siitä, siinä käytetään kokonaisia genomeja. Mr. Buda, Daniel Puda seuraavaksi, olkaa hyvä. Domnule președinte, mulțumesc, doamna comisar, doamnelor și domnilor colegi. Kiitos puhemies. Tutkimusta ja innovaatiot pitäisi estää hallinnoisin keinoin. Jos halutaan kehittää vaikka mitä tahansa talouden alaa, vaikka maatalta tarvitaan innovaatiota, nyt edessä on sellainen realiteetti, jota ei voida ohittaa. Maailman väestö kasvaa, resurssit vähenevät ja ilmastonmuutos vaikeuttaa tilannetta. Täytyy ryhtyä välittömiin toimiin. Meidän pitää tunnistaa uusia resursseja menetelmä, jotta voimme tuottaa elintarvikkeita riittävästi määrin tarpeeksi laadukasta ja kohtuuhintaan vielä. Tämän takia olen sitä mieltä, perinteisin keinoin jalostut kasvit eivät voi saada patenttia. Seuraukset olisivat tuhoisia, ei vain viljelijöille, jotka joutuisivat maksamaan ylimääräistä, jos käyttävät eri lajikkeita, mutta myös tutkijoille. Tällä hetkellä, kuten voidaan nähdä, tutkimus on välttämätöntä. Sitten vielä lopuksi ei pidä unohtaa myöskään kuluttajia. He loppujen lopuksi maastavat, maksavat näistä väärinkäytöksistä, jonka patenttivirasto on tehnyt. Nyt kiinnittäisin vielä huomionne siihen, että meidän pitäisi toimia niin kuin palomiehet vastoin sekä meidän että komission täytyy lähettää erittäin selkeä viesti siitä, että biologiset olennaisia biologisia menetelmiä ei voida patentoida. Kiitos. Kiitos, herra Paolo de Castro seuraavaksi. Olkaa hyvä. Presidente, komissario, onorevoli kollegi. Komissaari, hyvä puhemies, hyvät kollegat. Aina kun puhutaan innovaatioista ja muiden kuin muuntogeenisten kasvien parantamisesta, niin me voimme vähentää maatalouden ilmastovaikutuksia. Ja sen takia patentoitavuus on mahdotonta hyväksyä. Me emme voi mahdollistaa sitä, että siementen saatavuutta tai kasvimateriaalin saatavuutta rajoitetaan ja että vain joillakin yrityksillä on äh, niihin käyttöä, tai että voidaan vaarantaa äh, maanviljelijöiden äh, kestävää kehittämistä. Ja sen takia pyydämme komissiota mahdollisimman nopeasti tekemään, antamaan tietoa niin, että tämä päätös ei jatkossa ei, ei ole voimassa, koska se on, se on vastoin meidän tekemämme päätöstä. Elintarviketuotanto on yksi mahdollisuus vastata ilmastonmuutokseenkin tehokkaasti. Frau Ulrike Müller. Uh, Ulrike Müller seuraavana. Frau. Puhemies, hyvä komission jäsen. Euroopan patenttiviraston teknisen valituslautakunnan päätös myöntää patentteja kasveille jotka on saatu aikaan perinteisellä klassisella jalostuksella, ei ole mitenkään ymmärrettävää ajatellen viljelijöitä. Se, että siemenet ovat vapaasti saatavilla, on minun kannalta hyvin tärkeää, jotta Euroopan siem, eurooppalaisten kasvinjalostajien innovatiiviset taidot säilyvät. Minä haluan monimuotoisuutta siemeniin Euroopassa ja haluan, että myöskin pienet jalostajat saavat mahdollisuuden edelleen käyttää näitä geneettisiä resursseja. Se, että siemenet ovat vakaasti saatavilla, on avainelementti, jota voidaan kehittää uusia laikkeita, jotka pystyvät vastaamaan paremmin ilmastonmuutoksen haasteisiin. Toivon, että laajennettu valituslautakunta Euroopan patentvirastossa korjaa tämän päätöksen, jotta vastaisuudessakaan ei voida antaa patenttia kasveille. Madame Pitot Rova Pito seuraavana. Pyydän anteeksi, herra. Saatte anteeksi. Kiitos komissaari, hyvät kollegat. Vihreät on aina ollut sitä mieltä, että me emme saa patentoida eläviä e, eliöitä. Ja me olemme aika lailla kaikki samalla, samalla linjoilla. Mutta kysymys on hieman vakavampi Kenen vastuulla on laatia lakeja äh, parlamentilla ja neuvostolla vai patenttivirastolla? No itse asiassa USAssa on annettu jo laittomia, äh, laittomia patentteja äh, varsakaalille ja niin edelleen. Ja nyt tuntuu siltä, että me laahamme perässä. Meillähän on olemassa tiettyjä sertifikaatteja. Ne ovat olleet hyviä ja, ja kuitenkin ne ovat, ovat olleet lajikkeina hyvinkin sietokykyisiä. Ja kun ajatellaan tehokkuutta ja sitä, että käytetään hyviä siemeniä moni, geneettisen moninaisuuden säilyttämiseen, ja se on altanut myös jatkamaan keskustelua tästä kansainvälisellä tasolla. Täytyy USA ja kans, monikansalliset vetävät, vetävät yhteen hiilen. Herra Le Breton seuraavaksi, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. En 2015, Kiitoksia puhemies 2015 oli mahdollista patentoida erilaisia tomaattilaikkeita esimerkiksi ja sitten patenttivirasto muutti kantansa protestien takia. Sitten kuitenkin joulukuussa 2018 äh, sen valituskomitea toisi tämän väärän päätöksen nyt vetoan siihen, että me kaikki vastustaisimme tätä tai ottaisi selvästi virastoa, että me vastustamme ehdottomasti sitä, että patentoidaan jotakin elävää aineistoa. Yleisen edun pitää voittaa er- erityissektorin ja yritysten mm, etu. Kuluttaja pitää suojella, pitää puolustaa viljelijöitä, tämä riippuu meistä. Muistuttaisin vielä lopuksi siitä, että nyt vuodesta 1961 lähtien suojellaan eh, tutkimuksen kautta saatua siemenainetta. Tämä on paljon eh, parempi tapa suojella viljelijöiden oikeuksia kuin patentit. Kiitos. Haluaisin aluksikin kiittää teitä ja sanotaan että myöskin 500 eurooppalaista kansalaista. Nyt jotakin saa jatkuisi seuraavana puheenvuoronsa edustaja Aguilar ECR-ryhmästä. Muchísimas gracias y de antemano quería darle las gracias a todos sus... Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää ensin, että pidämme minuutin hiljaisuuden uhreille, tulvien uhreille Espanjassa maatalousvaliokunta on korostanut, kuinka tärkeästä asiasta on kysymys. Ei voida hyväksyä sitä, että vastoin lainsäätäjän tahtoa avataan portti ö, patenteille olennaisen biologisen menetelmässä. Tämä haittaa pienimpiä yrityksiä ja ennen kaikkea meidän viljely, maanviljelyämme kuitenkin patenttivirasto ja sen valituslautakunta, se ei voi kuunnella kaikkein radikaalimpia tahoja meidän pitää suojella laikkeita ja pystytään muutenkin jo tapamaan ihmisten oikeudet. Konkreettinen virhe ei voi varmistaa tällaista patenttijärjestelmää, joka estää kehityksen maataloudessamme. Ja tilannehan to- järjestelmä kuitenkin toimii tällä hetkellä aivan hyvin. Kiitos. Kiitos. Seuraava puhuja on edustaja Hasenkamp. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Jo neljä miljardia vuotta on elämää maapallolla. Se ei ole mitään omaisuutta eikä kenenkään omaisuutta, eikä sen pitäisi sellaista tullakaan. Ajatus siitä, että voisi kasveja, eläimiä, biologisia menetelmiä voisi patentoida, se on todella omituista. Ja kuitenkin näin juuri tässä on tapahtumassa joten voidaan antaa patentti kirjolohille, joille, joita ruokitaan tietyllä tavalla, jotta saadaan vaikka paljon tyydyttämättömiä rasvahappoja, mutta eivät nämä kalat tai kasvitkaan kuulu ole mitään keks, kenenkään keksintöjä. Tämä absurdi patenttipolitiikka johtaa siihen, että monopolisoidaan elintarviketeollisuus, elintarviketurvallisuus var, vaarantuu. Tässä rikotaan ja kuitenkin kaikki vastustavat tätä. Ja siltikin patenttivirasto haluaa myöntää näitä patentteja e, elintarvikealan moni kansallisille yrityksille. Tätä ei voida mitenkään hyväksyä. Mitä komissio aikoo tehdä, jotta tämä toiminta loppuu? Ja olen sitä mieltä, että pitäisi luopua Euroopan yhteisen maatalouspolitiikan tuista kokonaan. Kiitos. Kiitos. Seuraava puhuja on edustaja Picerno sosiaalisten ja demokraattien ryhmästä. arvoisa puhemies anch'io komissaari. Haluaisin äh, toistella niitä samoja kantoja, jotka ovat, äh, joka jo tullut täällä esille. Ja kaikki, jotka ovat vastustaneet tätä käsittämätöntä päätöstä, jonka patenttivirasto on tehnyt. Parlamentin kanta kasvien ja olennaisesti biologisten menetelmien kautta saatuvi, sa, sa, saaduille tuotteille on selkeä. On ollut selkeä jo vuodesta 2015. Vuonna 2015 ilmaisimme kannan suurella enemmistöllä tämän tyyppistä patentoitavuutta vastaan. Ja me olemme kuulleet neuvostosta ja, ja komissiosta. Ja ei näytä olemaan minkäännäköistä epäilystä siitä, että poliittisesti on selkeä tahto välttää tällaisten patenttien myöntäminen olennaisesti biologisten menetelmien kautta saaduille tuotteille. Ja komissiolta esi- komissiolle esitettiin kysymys, että voisitteko te tuoda äänenne kuuluviin tässä viime vaiheessa prosessia suhteessa patenttivirastoon. Me haluaisimme todella, että kasvinjalostusala saa turvaa. Ja haluamme myös Euroopan kansalaisten terveyttä suojella. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Melkio Renew-ryhmästä. Olkaa hyvä, edustaja. I 2014 havde vi ikke kun valg til Europaparlamentet i Danmark. 2014 Tanskassa pidettiin pidettiin myös Euroopan vaalit ja meillä oli myös kansanäänestys siitä, haluaako Tanska tulla patenttiyleissopimukseen mukaan. Kansanäänestys voitti ja me no kuulumme nyt tähän patenttiyleissopimukseen. Ja minä aina korostan, että meidän ei pitäisi hyväksyä patentteja elävälle aineistolle me lähetämme kuitenkin sekä poliittisia signaaleja, ja jos ei tämä mene perille, niin voidaan puhua vielä selvemmin. Jamaikalta löytyy eräs pippurikasvi, joka on hyvin kestävä erilaisille tuholaisille. Ja vielä ei ole selvää, että voidaanko näitä ominaisuuksia käyttää. Ja on hyvin vaikea patentoida tämän tyyppisiä asioita. Tämä on myös tärkeää demokratiamme annalta, että me selvitämme tämän kysymyksen ja teemme asiasta päätöksen. Kiitos. Seuraavana edustaja Viinaa. Kiitos puhemies. Tomaatit eivät ole mitään koneita ja parsakaali ei ole mikään tekninen menettely. Siksi ei saa olla petenttejä, jotka koskisivat elämää tai elintarvikkeita. Ihmettelen sitä, miten Euroopan patenttivirasto on tulkinnut patenttioikeutta. On olemassa, kuten usein on sanottu, suuri vaara siitä, reaalinen vaara siitä, että jalostajat ja viljelijät vastaisuudessa eivät enää voisi saada tiettyjä lajikkeita. Syntyisi monopoli, joka olisi vain muutaman siemenen tuottajan, jotka eivät tähtää mihinkään muuhun kuin äärimmäiseen voittoon. Se täytyy estää, ja tämä ei ole hyväksyttävää edes. On selvää myös minulle se, että Euroopan patenttivirasto ei ajattele yleistä hyvää ja yleistä tahtoa, vaan ajattelee pelkästään omia rahoituksellisia intressejään. On todettava myöskin, että tuleva maatalouskomission jäsen EUn parlamentin jäsennä oli kasvien patentointia vastaan ja vaadin, että hän aktiivisesti tulee toteuttamaan parlamentin tahdon ja toimimaan eurooppalaista patenttivirastoa vastaan tässä kysymyksessä. Kiitos. Ja nyt edustaja Tarabella sosiaalisten demokraattien ryhmästä. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies ja komissaari. Tässä käytetään väärin tilaisuutta. Yritykset, jotka ovat monikansallisia siementen tuottavia, tuottajia, haluavat tietenkin monopoliaseman siementen tuottamiseen, mutta tämä on vain tekosyy tämä ei ole juridinen ongelma pelkästään, vaan myös moraalinen ja eettinen ongelma. 18. maaliskuuta ministerineuvostossa monet hallitusten edustajat ilmaisivat tukensa komission vuonna 2016 tiedonantoon joten tällaisia biologisesti tuotettavia kasveja ei, saati, ei saisi patentoida. Ja kun on kyse olennaisesti biologisista menetelmistä, niin, niin niitä ei saisi kuitenkaan panetoida, vaan, se pitäisi, vaan pitää varmistaa, että kaikin näköiset siemenet ovat vapaasti käytettävissä kaikille tuottajille. Kiitos. Bravo. Seuraava puhuja on edustaja Aguilera sosiaalisten demokraattien ryhmästä. Kiitos puhemies keskustelu on päättämässä ja valitse yksimielisyys tässä salissa ja kaikkien poliisten ryhmien kesken, jotka ovat läsnä, ja kaikkien kollegojen kesken, jotka ovat käyneet puheenvuoron yksimielisyys, joka oli myöskin havaittavissa maatalousvalikunnassa. Ja halusin sanoa, että meidän täytyy osoittaa komissiolle, edustaja Bienkovskalle, viestin, joka on poliittinen, joka on selkeä, josta ei voi olla mitään epäselvää. Tämä parlamentti ei tule hyväksymään sitä, että annetaan patentteja kasveille, jotka ovat syntyneet biologisten prosessien tuloksena selvästikään. Ja tässä on, on asia, johon teidän pitää puuttua. Tällä valituksella, joka on mahdollista esittää lokakuuhun mennessä ja päätösasemalla. Ja, ja on tämä jotakin, joka on erittäin, erittäin herkkä kysymys, koska täytyy olla saada vastaus patenttivirastolta. Ja haluan sanoa lopuksi, että täytyy säilyttää yleinen etu ja selvästikin suojella tietysti patenttia. Tämä parlamentin kanta on selvä. Toivon, että Euroopan komissio tulee myöskin ottamaan tämän huomioon. Kiitos. Kiitos. Nyt näin ovat päättyneet ilmoitetut puheenvuorot, mutta on vuorossa menettely ilman puhujalistaa, eli spontaanit puheenvuorot. Tähän on kolme puheenvuoropyyntöä. Ensin edustaja Soitrova, olkaa hyvä. Kolegyně ja kolegové, já jsem si se zájmem Kiitoksia, hyvät kollegat. Kuuntelin komissaarin puheenvuoroa ki- mielenkiinnolla ja kiitos sanoista. On, olen tyytyväinen siitä, että näytämme olemaan samaa mieltä siitä, että patentoitavuutta ei pitäisi laajentaa koskemaan kasveja ja eläimiä. Se olisi, eläimiä. Se olisi mutta olemme kuitenkin selvästi, selvästi ristiriidassa patenttiviraston kanssa – se on näköjään kuullut lob, alan lobbaja ja komissio on kuitenkin varsin selkeä ollut sanoissaan sama koskee neuvostoa. Sen kanta on myös selvä. Kansa oli pitkälti samaa mieltä sen suhteen, mitä mekin peräänkuulutamme. Jäsenvaltioiden tehtävä on nyt viedä tämä asia läpi niin kuin neuvottelin patenttijärjestön kanssa, koska jäsenvaltiolla on siellä enemmistö puolan kovasti sitä, että tehdään yhdessä työtä eteenpäin parlamentin, neuvoston, komission ja jäsenvaltioiden kesken. Ja minä toivon, että jos näin teemme, niin sitten onnistumme poistamaan tällaisen mielettömyyden lainsäädännöstä. Valas. Kiitos sanosti edustaja Valas. Thanks, uh, Madam President. Kiitos puhemies. On ihan naurettavaa, että patenttivirasto luulee pystyvänsä antamaan patentteja luonnollisesti syntyneille kasveille. Tässä oli nyt kyse parsakaalista ja, ja, ja tomaatista, mutta, mutta itse asiassa tämä olisi ihan älytöntä. Monikansalliset yritykset jo vaikuttavat kielteisesti elämiimme. Olisi aivan hullua antaa niiden monopolisoida myös luonnollista elämää, painottaa, painottaa tuottajia ja vaikuttaa elämäämme kaiken, kaiken kaikkiaan. Me emme saisi suostua myöskään geenimuunneltujen tuotteiden laajentamiseen. Patenttiviraston pitää noudattaa Euroopan patenttisopimusta, jossa suljetaan pois elämän patentoiminen, elävien e- eliöiden patentoiminen. Tämä on ihan hullutta. Kiitos. Ja viimeinen puheenvuoro tässä yhteydessä on edustaja Herbert Dorfman. Kiitos puhemies, kiitos siitä sain puheenvuoron. Uskomme Euroopassa aika ajoin, että kasvien jolastaminen on pelkästään suurten monikansallisten yritysten toimintaa. Mutta näin ei suinkaan ole Euroopassa. Monet pienet toimijat, tutkimuslaitokset ja myöskin suuremmat tekevät kasvialostusta ja pienet toimijat tarvitsevat todellakin mahdollisuuden käyttää geenimateriaaleja vapaasti. Eli kaikkien Euroopassa ja maailmassa käytössä, olevien, käytössä olevan geenimateriaalin pitää olla käytettävissä, jotta voidaan hyödyntää sitä jalostuksessa. Siksi minusta on niin tärkeää, että me tämän lajikkeiden patentoinnin, että me saamme sen lopetettua ja on tärkeää, että tässä salissa olemme yhtä mieltä yli poliittisten rajojen. Ja minusta meidän pitäisi tehdä kaikkemme, jotta elämää kasvoja ei voida patentoida, etenkään silloin kun ne on perinteisesti jalostettu Geneettisesti muuttuja organismeja varten oma menettelynsä, joka nyt ei ole keskustelun kohteena. Näin päättyy keskustelu. Ja nyt lopuksi puheenvuoron saa komission puolesta komission jäsen Bienkovska. Kiitos kaikille edustajille kommenteista. Olen tyytyväinen, että olemme todellakin samoilla linjoilla ja samalla puolella ja yksimielisiä. Ja kuten ihan alkuun sanoin, komissio poliittinen viesti on se, että sellaiset kasvit, jotka on saatu luonnollisilla menetelmillä, ne eivät ole patentoitavia, niitä ei pitäisikään olla. Me teemme kaikkemme keskusteluissamme patenttiviraston kanssa – ja pyrimme aktiivisesti palauttamaan oikeusvarmuuden, koska tiedämme, että toimijat ovat nyt epävarmassa tilanteessa. Ja tietenkin haluamme säilyttää myös e, Euroopan kasvijalostusalan ja, yleisön intressit, mutta haluamme myös ihan järkeviä ratkaisuja. Kiitos tästä keskustelusta, koska se antaa meille taustavoimaa myös Me eteenpäin. Kiitos. Kiitos. Keskustelu päättyy tähän. Ja siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Se on komission varapuheenjohtajan unionin ulkoasioiden turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma Hongkongin tilanteesta. Ennen kuin aloitamme keskustelun, haluaisin pyytää, että kuuntelisitte minua. Toivottavasti laitatte nyt kuulokkeet korville te, joilla sitä ne eivät vielä ole. Tämän viikon täysistunnossa käytämme koen luontoisesti uutta järjestelmää. Tämä menetelmä puhujalistaa ja siniset kortit, niitä voidaan nyt ilmoittaa elektronisesti. Tätä toivoisin. Ja tätä järjestelmän käyttöä koskevan uutisen kaikki edustajat ovat saaneet sähköpostitse, joten silloin kun on kysymys haluatte esittää puheenvuoron, pyydän teitä tekemään sen sähköisellä äänestys, korttia käyttäneen. Jos haluatte käyttää puheenvuoron siis menettelysemän puhujalista tai sinisen kortin menettelyssä, että tuotte vastaisuudessa äänestyskortit mukananne täysistuntosaliin. Tämä on nyt koeluontoista, joten tällaisena siirtymäkautena on mahdollista jos myöskin kättä nostamalla tai korttia nostamalla voi ilmaista halunsa käyttää puheenvuoron, mutta me toivoisimme kovasti, että jotta saataisiin tämä tehokkaammin hoidettua tämä istuntojen johtaminen, voitaisiin siirtyä elektroniseen järjestelmään. Nyt aluksi tässä yhteydessä tässä keskustelussa kokeilemme tätä elektronista järjestelmää, ja joka haluaa käyttää puheenvuoron menettelemme puhelista tai haluaa käyttää sinisen kortin puheenvuoron, tekisi sen käyttäen äänestyskorttiaan. Annankin nyt puheenvuoron edustaja Bien, äh, anteeksi, komission Bienkovskalle, joka nyt äh, ulkoisen ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan nimissä käyttää puheenvuoron Hongkongin tilanteesta. Kiitoksia puhemies arvoista parlamentin jäsenet. Esittelen tämän alkuperäisen esityksen Hongkongin tilanteesta korkean edustajan Federica Mogherinin puolesta. Viime kuukautena kongongilaiset ovat käyttäneet perusoikeuttaan ja osoittaneet mieltään rauhanomaisesti autonomiansa puolesta ja he ovat käyttäneet ilmaisua ja kokoontumisoikeuttaan koko kesän ajan. Olemme kehottaneet kaikkia osapuolia pidättäytymään äh, väkivaltaisuuksia, tilanne ei pahene tässä mielessä. Se, että vedettiin pois tämä kiistanalainen lakiehdotus on tervetullutta. Ihmisiä on ollut kadulla uskomattomat, ennennäkemättömät määrät ja nämä mielenosoitukset ovat osoittaneet, että he ovat päättäväisiä 1,7 miljoonaa ihmistä jopa on osoittanut mieltään kaduilla 18. elokuuta tänä vuonna. Viime viikkoina tilanne on pahentunut, on ollut väkivaltaisuuksia, on hyökätty sivusta katsojien käynti, kä, päälle käytetty liiallista voimaa ö, turvallisuusjoukkojen puolesta ja on ollut kaikki tämän tyyppinen väkivalta. Sitä ei voida hyväksyä eikä sitä voida ö, hyväksyä. Kuitenkin protestit ovat olleet ennen kaikkea rauhanomaisia ja edelleenkin Hongkongin väestö tukee tätä liikettä. EU on jatkuvasti tukenut yksi maa, kaksi järjestelmää periaatetta. Tämä periaate taataan peruslainsäädännössä ja Kiina on myös tähän kansainvälisesti sitoutunut kiinalais-brittiläisen julkilausuman pohjalta ja Kiinan kansankongressi on ratifioinut. Tämä antaa su- suuren autonomisen aseman Hongkongille ja siellä pitää kunnioittaa perusoikeuksia ja vapauksia. Tämä periaate on ratkaisevaa myös yritysten luottamukselle koskien Hongkongia, koska tämä kaupunki on edelleenkin tärkeä finanssikeskus ja strategisesti merkittävä liikenteen keskus. Yksi maa, kaksi järjestelmää on olennaista sille, että Hongkong jatkossakin voi täysin täyttää strategisen tehtävänsä. EU haluaa varmistaa Hongkongin oikeudet ja sen suuren autonomian. Tämä on olennaista ajatellen Hongkongin vaurautta ja hyvinvointia, mutta tämä sama koskee myös manner Pitää noudattaa perusoikeuksia ja vapauksia ja oikeuslaitoksen riippumattomuutta. Se on ratkaisevan tärkeää, kun kehitetään Hongkongia eteenpäin ja kun ajatellaan sen kansalaisten päivittäistä elämää. Tästä pitäisi pitää kiinni samoin kuin Kiinan kansainvälistä sitoumuksesta 18. heinäkuuta Euroopan parlamentti keskusteli tilanteesta hätä äh, kiireessä keskustelussa ja tästä, tehtiin, tästä hyväksyttiin päätöslauselma. Tällä välin Euroopan ulkosuhdehallinto on julkaissut kolme lausuntoa. Elokuussa korkea edustaja äh, antoi virallisen julkilausuman, että kaikki jäsenvaltiot tuk, tuk, tukivat. Hän vaati kattavaa vuoropuhelua kaikkien sidosryhmien kanssa ja tuomitsi väkivaltaisuudet. Hän keskusteli useiden kansainvälisten kumppaneiden kanssa asiasta kesän aikana ja annettiin yhteinen julkilausuma Kanadan ulkoministerin kanssa. Hongkong kuului epävirallisiin eu ulkoministeriöiden kokoukseen Helsingissä elokuun lopussa. Sen jälkeen päähallinnojakkailla 4. Syys- syyskuuta sanoi, että tämä luovutuslaki, joka on sen, että Hongkongissa luovutetaan Manner-Kiinaan, vedettäisiin virallisesti pois. Tämä on tervetullutta ja näin voidaan äh, etsiä rauhanomaista kestävää ratkaisua. Kuitenkin tilanne edelleenkin pysyy jännitteisenä olemme huolissamme kasvavasta väkivaltaisuudesta Hongkongissa ja odotamme edelleenkin, että kaikki osapuolet pidättäytyisivät väkivaltaisuuksista ja etsisivät ratkaisuja aidon te, luottaisen keskustelun kautta. Näyttää siltä, että ensin ehkä tarvitaan rohkeita askeleita, voidaan palauttaa luottamus. Toiseksi yritysten luottamus ja investointi luottamus vaikut, on asia, johon tämä myös kuuluu. Tämä on tärkeää sekä Kiinan että EUn taloudelle. Meillä on yhteinen etu, jotta asia edistyy positiivisessa hengessä. Tarvitaan laajaa vuoropuhelua kaikkien sidosryhmien kesken, jotta löydetään kestävä rauhanomainen ratkaisu tilanteeseen. Kiitos. Kiitos. Nyt annuksena puheenvuoron edustaja Soiturovaalle Euroopan kansanpuolueen nimissä. Kui za udělení slova, také za zařazení tohoto bodu. Kiitos puheenvuorosta, puhemies. Ja kiitos siitä, että asia on esityslistalla. Kuten komissaari juuri sanoi, tilanne Hongkongissa ei ole yksinkertainen ja ongelmat jatkuvat. Kun näin ne tuhannet ihmiset kadulla marssimassa rauhan ylläpitämiseksi, niin se muistutti minua Itä, Keski- ja Itä-Euroopan äh, tilanteesta 30 vuotta sitten, mutta siellä äh, diktatuuri hävitettiin. Ja nyt näyttää siltä, että Kiina koittaa ö, äh, ottaa käyttöön sellaisia, sellaisia menetelmiä, jotka muistuttavat diktatuuria. Minä haluan muistuttaa kristillisistä, kristillisistä arvoista. On hyvin tärkeää, muistaa, että mielenosoittajat ovat marssiessaan laulaneet halleluja ja ovat koittaneet pidättäytyä väkivallasta. He ansaitsevat meidän tukemme. Nämä ihmiset eivät pelkää puolustaa poliittisia oikeuksia ja ihmisoikeuksiaan. Tätä on nyt kestänyt kuukausia. He ovat pystyneet kumoamaan tämän eh, riidanalaisen lakialoitteen. Ja eh, tämä vastustuslakialoitetta kohtaan ei olisi ollut niin vahvaa, jos ei olisi vuodelta 2015 esimerkkiä, jolloin Kiinalain, Kiinan poliisi kidnappasi viisi kirjakauppiasta, jotka julkaisivat Kiinakriittisiä kirjoja. Eli nyt laki on saatu kumottua, mutta viha jatkuu. Ja on hyvä, että Euroopan parlamentissakin, äh, parlamentista lähetetään selkeä viesti siitä, että Kiinan pitää ymmärtää, että ihmisoikeuksia ei voida riskeerata. Kiitos. Seuraava puhuja on edustaja Arena sosiaalidemokraattien ryhmän puolesta. Äh, Kiitoksia puhemies. Äh, mielenosoitukset Kongossa jatkuvat huolimatta siitä, että Kiinan vir- äh, Hongkongin viranomaiset vetivät pois tämän luovutuslakiehdotuksen, mutta tämä hanke kuuluu vain yhteen vaatimuksen, niitä on kaiken kaikkiaan viisi. Ja miljoonat ihmiset, jotka ovat ostaneet mieltään kolme kuukautta kadulla, luottavat meidän tukemme, eurooppalaiseen tukeen, perusvapaudet, kuten oikeus osoittaa mieltään, riippumaton oikeuslaitos, niiden pitää jatkossakin olla taattuina, jotta voidaan puolustaa tätä yhdenvaltion kahden järjestelmän mallia kiinalaisten ja turvallisuusjoukkojen suhtautuminen on ollut aivan, aivan suhteeton rikottu kansainvälistä oikeutta vastaan, perusoikeuksia vastaan. Me emme voi vain katsella sivusta. EU tukee aina ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta, josta puolustetaan rauhanomaisesti. Kuitenkin jotkut EU-jäsenvaltiot ovat myönne, myyneet teknologisia välineitä, joiden kautta voidaan sortaa äh, äh mm, on lähdetty tällaisia valvontalaitteistoja sinne. 2019 vaadimme, että EU ottaisi käyttöön valvontamekanismin, mitä tulee vientiin Kiinaan, että vältettäisiin se, että eurooppalaiset yritykset ja heidän teknologia ei rikkoisi perusoikeuksia vastaan kaksi kuukautta tämän jälkeen. Mikä sitten on tilanteemme nyt? Viimeiset kuulemiset, joita olemme järjestäneet Euroopan parlamentissa, ovat osoittaneet järkyttäviä tietoja että He eivät enää pelkää vapauksensa puolesta, vaan pelkäävät elämänsä puolesta. Mikä on konkreettinen viesti, jonka voimme heille välittää? Kiitos. Kiitos. Seuraava puhuja on edustaja Vautmans Renew-ryhmästä. Micro. Sorry. Mikrofoni. No, on, Puhemies, komissaari, 15 viikkoa. Näin pitkään nämä massamielenosoitukset ovat olleet meneillään Hongkongissa Miljoonia mielenosoittajia, jotka rauhanomaisesti kulkevat kadulla ja vaativat suurempaa demokratiaa, vaativat suurempaa kunnioitusta poliittisille oikeuksilleen, niin kuin täällä on todettu. Mutta minkälainen vastaus heille annetaan? He saavat sortoa, kynäkaasua, kumiluota ja lyhyesti liiallista poliisin väkivaltaa ja kollegat pelottelun, sorron ja pidätysten lisäksi vielä tätä. Hyvät kollegat, me, me emme saa olla välinpittämämme. Yksi maa, kaksi järjestelmää. Siitä pitää pitää kiinni. On hyvä, että tämä laki on vedetty pois, mutta mielenosoitukset pyytävät enemmän. Ja meidän pitää valvoa sitä, että Hongkong ei sorru e- epädemoksiin toimiin. Meidän pitää todeta selkeästi Pekingille, että sisäiset tilanteet eivät enää ole sisäisiä silloin, kun perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia rikotaan. Näin ollen, komissaari, pari konkreettista kysymystä miten tätä vuoropuhelua käydään Kiinan kanssa, miten tehdään selväksi heille, että me haluamme, että mielenosoitukset voivat jatkua rauhanomaisesti. Miten vaaditte heiltä sitä, että lopulta aloitetaan äh, mm, puolueeton tutkimus koskien poliisiväkivaltaa? Ihmisten pitää voida rauhanomaisesti osoittaa miltään, eikä he, heidän pidä joutua pelkäämään enää henkensä puolesta. Kiitos. Seuraavana puhuu edustaja Bytikoff, Euroopan vihreän ryhmä. Puhemies, hyvät komissiassa hyvät kollegat. Kaksi viikkoa sitten minä kävin Hongkongissa ja keskustelin eri elämänalojen edustajien kanssa. Palaisin takaisin vakuutuneempana kuin koskaan ennen, että tämä parlamentti toimi oikein, kun se ennen kesää totesi, että se on Hongkongin asukkaiden rinnalla. Demokratian ja vapauden liike Hongkongissa jatkuu edelleen ja se edelleenkin ansaitsee meidän solidaarisuutemme. Yksi maa, kaksi järjestelmää on asia, jolta ei viedä viedä pohjaa Pekingin asioihin puuttumisella tai ottamalla käyttöön hätätilaratkaisuja. Ei riitä, että vedetään pois eh, er, kiistanainen lakiesitys. Ihmiset haluavat muita muutoksia, haluavat riippumattoman tutkinnan, joka koskee väkivaltaa, ennen kaikkea poliisin väkivaltaa, ja haluavat yleisen äänioikeuden. Yleinen äänioikeus on luvattu heille 25 vuotta sitten perustuslaissa. Tuota lupausta tähän mennessä ei ole pidetty. Pekingin täytyy pitää tuo lupaus. Me vihreät tuemme taistelua yleisen äänioikeuden puolesta Hongkongissa. Demokratian täytyy voittaa. Kiitos. Kiitos. Seuraava puhuja on edustaja Rivière ID-ryhmästä. Kiitos puhemies. Meidän parlamenttimme ja EU on erittäin aktiivinen valvoessaan demokratian toteutumista Kiinassa. No tämähän on ihan hyvä, että koitetaan ihmisten äh, äh, valintaa äh, noudattaa. Ja Kiinassa tämä valvominen on tärkeää, mutta Euroopassa olisi vielä paremmin. Britanniassa on nyt tehty demokraattinen päätös parlamentissa ja nyt tuntuu siltä, että sitä ei voida noudattaa. Italiassa poliittinen poliittinen valta äh, äh, haluaa äh, kaataa ne, jotka kansa on valinnut. Ja sitten myös on sellaisia Ranskassa, joka, jossa ranska, ranskalaiset ovat eläkeuudistusta vastustaneet kaduilla monilukuisina. On, on hyvin, hyvä puhua kaunista, kaunista kieltä, mutta meidän pitäisi noudattaa samoja periaatteita kotona. Ja tietenkin ihmiset Euroopassa, kansa, äh, kansalaiset Euroopassa ed, ö, äh, haluavat myös demokratiaa. Seuraava puhuja on edustaja Fotiga ECR-ryhmästä. Kiitos. Me olemme Hongkongin asukkaiden rinnalla. Tämä on Euroopan parlamentin pysyvä kanta. Näin on ollut siitä lähtien, kuin nuo mielenostukset käynnistyivät ja siitä lähtien, kuin eh, rikkomuksia ja väkivaltaa oli nähtävissä. Hongkongin asukkaat voittivat alkutaistelun tuo eh, syytettyjen luovuttamislaki siitä luovuttiin, mutta nyt kaikkien osapuolten tulisi noudattaa yhdeksännen 1984 julistosta ennen kaikkea Pekingin tulisi pidättäytyä yrityksistä saada aikaan provokaatioita. Niin kuin totesin, me olemme edelleen Hongkongin asukkaiden rinnalla. Kiitos. Seuraava puhuja on edustaja Villanueva Ruiz GUE-ryhmästä. Es ya el decimoquinto fin de semana desde la gran... Niin, viikonlopulla oli suuria mielenosoituksia kesäkuussa. Silloin alkoi tämä, tämänhetkinen kriisi Hongkongissa. Ja nyt sitten olemme nähneet, minkä, miten väkivaltaisuudet ovat tulleet kuvaan ja miten uutta väkivaltaisuutta on tapahtunut. Ja poliisi on hyökännyt ilmastotyötä vastaan. Haluamme nyt puhua selvää tekstiä. Me toistamme, tuemme on, heillä on oikeus odottaa mieltä, se on perusoikeus kaikkialla maailmassa ja tässä tapauksessa Hongkongissa. Me pyydämme siis, että tutkittaisiin myös poliisin toimintaa ja että vapautettaisiin rauhanomaiset mielenosoittajat. Perusoikeudet, ihmisoikeudet ovat yleismaailmallisia ja niitä ja jakamattomia. Komission pitää siis toimia, samoin Euroopan parlamentti, kun se näkee että sen pitää tuomita tällaiset ihmisoikeusrikkomukset ulkopuolella, mutta se kääntää helposti katseensa kyllä muualle, jos sama tapahtuu omalla alueellamme. Jäsenvaltiot EU-ssa, niillä ei ole mitään ongelmaa tehdä sopimuksia Kiinan kanssa, ja me olemme sitä mieltä, että nyt on aika sille, että EU hankkii itselleen Kiinan strategian, jota päivitetään ja me vaadimme, että käydään vuoropuhelua ja Kiinan pitää taata kaikkien henkilöiden oikeudet. Lopetan kohta. Ja tätä kautta pystytään sitten vastaamaan tämän vuosisadan poliittisiin haasteisiin. Seuraava puhuja on edustaja Tennant riippumattomista. Mikrofoni puuttuu. Uh, micro... Mikrofoni. Voisitko laittaa mikrofonin päälle? Yes, it's much better. Parempi näin. Kiitos puhemies. Me joko uskomme demokratian ja vapauteen tai emme. Jos me emme niihin usko, niin tämä keskustelu on ihan äh, turha. Ja jos uskomme, niin sitten se menee yli rajojen, tämä periaate. Se menee yli Euroopankin rajojen. Se on universaali periaate. Valtion harjoittama väkivalta mielenosoittajia vastaan on tuomittavaa, mutta mielenosoittajien väkivalta ei myöskään saa hyväksyä. Mutta pitää katsoa asiaa sisältä. Kuka päättää, kuka hallitsee Hongkongissa? unohdetaan vuoden 1997 säännökset ja 1800-luvun käytäntö. Vastauksen pitää olla, että hongkongilaisilla pitää olla sama itsemääräämisoikeus kuin kaikilla muillakin ihmisillä. Kiitos. Seuraava puhuja on edustaja Santos sosialisteista ja demokraateista. Obrigada, senhor presidente. Puhemies. Taistelu, joka nyt on nähty viime kuukausina, ja rahunomaiset mielenosoittajat Hongkongin kaduilla – se on taistelua mielipidevapauden ja järjestäytymisvapauden, kansalaisoikeuksien ja demokratian puolesta. Euroopan unioni ei voi vain olla katsojana ja tekemättä mitään. On päättäväisesti toimittava suhteessa paikallisiin viranomaisiin ja Kiinan viranomaisiin. Väkivalta ei saa jatkua näitä mielenosoittajia vastaan. EU on käytettävä kaikkia välineitään, jotta voidaan välttää väkivaltaa ja Kiinan viranomaisille on sanottava selvästi, että tällaiset sortotoimet, jotka kohdistuvat toisin ajatteliin, eivät ole hyväksyttäviä ja ettei saada käyttää liikaa väkivaltaa. On löydettävä rauhanomainen ratkaisu tähän konfliktiin. Me pidämme hyvänä sitä, että liikkeen eri johtavat todenneet, että mielostusten täytyy pysyä rauhanomaisena. Ja Kiinan hallituksella on sanottava, että ei riitä, että vaan annetaan julkilausumia tai ilmoitetaan aikomuksista. On tydyttävä asianmukaisiin ratkaisuihin ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion noudattamiseksi, samoin myöskin mielipidevapauden ja kokoontumisvapauden hyväksi. Seuraava puhuja on edustaja Getta Renew-ryhmästä. Oui, madame la commissaire, madame la... Kiitos komissaari, hyvä puhemies, hyvät kollegat. Rohkeutta, määrätietoisuutta ja vapauden kaipuuta Niitä Hongkongissa nyt etsitään. Kiinan viranomaiset eivät ole vielä uskaltaneet Tiananmenin virheitä toistaa, mutta kuitenkin Peking on antanut taustatukea tälle, tälle lakiehdotukselle. On hyvä, että siellä voitettiin, koska, koska jos hallitus ei noudata tai hallinto ei noudata ihmisoikeuksia, niin se vaikuttaa kaikkien vapauteen. Me olemme tyytyväisiä, mutta se ei kuitenkaan riitä. Meidän pitää tukea tätä, tätä vapauden taistelua Kiinasta, ja vaikka Kiina onkin yksi suurvalta ja meidän kauppakumppanimme, silti meidän pitää moraalisesta syistä ja myös sen takia, että me voimme tämän tehdä. Me voimme herra Trumpin kättä vääntää, mutta kiinalaiset eivät saa irrottautua Euroopasta, koska tarvitsevat myös Eurooppaa. meppeinä meidän pitää tässä elimessä, joka on maailman ainut instituutio, joka on riittävän riippumaton ja vahva ja joka puolustaa ihmisoikeuksia sellaista, sellaista hallintoa vastaan, joka on hyvin sofistikoitu muoto diktatuuria. Ja sen takia meillä tulee olemaan mahdollisuus ilmaista tämä tahtomme. Ja toivon, että, että me kaikki poliittiset ryhmät tarjoamme Saharov-palkintoa kiinalaiselle tois, toisen asattajalle, joka on uiguuri vangittu ja kuitenkin suuri, suuri henkilö, joka tämän palkinnon ansaitsisi. Kiitos. Seuraava puhuja on edustaja Rowett Euroopan vihreistä. President, Commissioner, colleagues. Puhemies, komissaari, kollegat aikanaan oma maani häpeisenä imperium aikana piti itseään vapaiden äitinä, mutta kenen vapaudet, vapaus tässä taattiin ja mihin se on nyt joutunut? Eilen mielenosoittajat pitivät yllä Iso-Britannian lippuja ja osoittivat mieltään brittikonsultin edessä Hongkongissa aivan oikein koska Britannialla on vielä puolu- velvollisuus puolustaa heidän oikeuksiaan ja vapauksiaan, joka on mukana yhteisessä julkilausumassa vuodelta 1984. Hiljattainen reaktio ihmisoikeuskomissaalta yhdistetystä kuningaskunnasta tuntuu liian toiveikkaalta jotta se, että vedettiin tämä hätäinen laki pois, se ei vielä voi hälventää huolenaiheita. Jos Britannia itse ei haasta Kiinan tapaa toimia, niin silloin meidän täällä EU-ssa pitää tiivistää toimintaamme. Meidän pitää olla niitä, jotka puolustavat ihmisoikeuksia yli rajojen ja varmistavat yleisen äänioikeuden hongkongilaisille. Meidän pitää todella olla vapaiden ihmisten äiti, ei, vaan, ei rakentamalla imperiumia, vaan haastamalla tällaisen interve- interventionistisen politiikan, jota Kiina harjoittaa. Kiitos. Seuraava puhe on edustaja Poron Frisco ID-ryhmästä. signora Presidente. I trattati dell'Unione... Kiitos, puhemies. Euroopan unionin perustamissopimukset eh, tekevät selväksi sen, että jotkut ihmisoikeudet, tai siis ihmisoikeudet ovat jakamattomia ja niitä ei saa loukata. Mutta se, mitä Hongkongissa ja Kiinassa nyt tapahtuu, sitä, siinä näkyy se, että ihmisoikeuksia poljetaan jalkoihin ja valtio puuttuu kaiken näköiseen yksityiseen toimintaan, jopa ihmisten yksityiselämään. Ja sen takia on ihan selvää, että Carrie Lam, joka edustaa hyvin pientä hallintoa, ja on, on näitä väkivaltaisuuksia vastaan, jotka äh, kylvävät kaaosta ja koittavat sosiaalista vakautta myös äh, kantaa. Tämä on tietenkin äh, antidemokraattinen hallinto ja Hong, Hongkongin poliisin, joka valvoo kiinalaisten nimissä, on täysin epäinhimillistä. Ja meidän pitää vastata pel- pelot mutta hyvinkin selkeällä poliittisella viestillä, jolla, jolla Hongkongin erityislaatuisuus tunnustetaan ja, ja selkeästi raamittaa tämän meidän suhteemme myös Kiinan kanssa. Seuraavaksi edustaja Kolakusits. Kiitos. Minä toivon, että Euroopan parlamentissa me keskustelemme oikeusvaltiosta ja demokratian periaatteesta kolmansissa maissa, mutta haluaisin kuitenkin myös pyytää teitä kaikkia miettimään oikeusvaltion puutetta Kroatian tasavallassa, jossa 94 prosenttia ihmisistä uskoo, että Kroatia hallitsee korruptio, ja 76 prosenttia Kroatian kansalaista uskoo, että meillä on huono tai äärimmäisen huono oikeuslaitos. Valitettavasti seura- se, miten seurattiin tilannetta silloin, kun liityimme Euroopan unionin, ei ollut riittävää. Minä itse olen tehnyt työtä Kroatian oikeuslaitoksessa 21 vuotta. Olen toiminut tuomarina 9 vuotta kaupallisten asioiden tuomioistuimessa. Voin henkilökohtaisesti sanoa, että Kroatian yhteiskunta on äärimmäisen korruptoitunut ja ennen kaikkea me tarvitsemme tämän ongelman ratkaisemista – kaikki Euroopan tuomielimet, on parlamentti, niin täytyy olla mukana asiassa. Meidän pitää käsitellä kysymyksiä, jotka liittyvät oikeusvaltioon ja korruptioon Euroopan unionissa, ja tämä antaa meille oikeuden keskustella asioista muissa maissa. Seuraavaksi Yli miljoona hongkongilaista on nyt kaduilla rauhanomaisesti äh, harjoittamassa äh, oikeuttaan. Ja heitä vastaan on tullut, on tullut äh, vesitykkiä, kyynelkaasua, kumiluoteja. Monet ovat vahoittuneet. He haluavat vain ihmisoikeuksia ja demokratiaa. Heidän arvomaailmansa ovat kuin meidän. Ja he teke, ottavat valtavia riskejä, vaarantavat elämänsä ja elinkeinonsa. Ulkosuhdehallinto ja komission pitää katsoa, mitä kaikkia se voi tehdä tukeakseen Hongkongin kansalaisia. Ja he odottavat meiltä tukea ja toivoa ja haluavat yle, yleistä äänioikeutta. Pitäisikö meidän ajatella sitä, että että Hongkongin, Hongkongilta viedään pois kolmannen, oike- kolmannen maan finanssikeskuksen oikeus, jos Kiina siellä, Kiina siellä hallitsee. Haluaisin mainita hallituksia noudattamaan tätä yhden maan kahden järjestelmän periaatetta, joka, joka suojaa hongkongilaisten poliittisia ja kansalaisoikeuksia silloin, kun UK 90, Britannia 97 luovutti Hongkongin Kiinalle. EUlla on erityisvastuu hongkongilaisia kohtaan. Meidän pitää suojata heitä ja heidän pitää saada turvaa Euroopasta, jos tämä jatkuu. Ja nyt edustaja Beri ID-ryhmästä. Puhemies, Kiitos. Puhumme Hongkongin tilanteesta ja minusta olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että periaate yksi maa, kaksi järjestelmää on järjestelmä, jota tuemme Hongkongin hallinnoimiseksi. Korkea edustaja ja Kanadan ulkoministeri ovat esittäneet lausuntoja, joita voimme tukea, koska he vaativat Kiinan hallitusta ja Hongkongin väestöä kunnioittamaan perustuslakia ja tunnustamaan sen, että vain osallistava vuoropuhelu voi johtaa siihen, että Hongkongin levottomuudet päättyvät. Se, että on riippumaton tutkinto, joka koskee väkivaltaisia tapahtumia, joissa on ollut vastuussa poliisi, ja niin kuin nyt on ehdottanut yhdistynyt kuningaskunta, ovat yksi mahdollisuus toimia. Kuitenkin on myös kiinnittävä huomiota siihen, että Kiinan hallitus ei voi aina vain yhä enemmän päätyä puolustuskannalle, vaan että sen pitää olla myöskin valmis käsittelemään Hongkongin ihmisten asioita yhdessä kansainvälisen yhteisön kanssa. Strateginen diplomatia, joka mahdollistaa Kiinan hallitukselle ilman, että se menettää kasvojaan käydä vuoropuhelua, toivottavasti voi saada aikaan tuloksia, joita Hongkongin Kiinan asukkaat intohimoisesti haluavat ja tätä kautta myöskin välttää sellaisen katastrofin kuin vuonna 1989 tapahtui kansainvälisen rauhan aukiolla. Kiitos. Ja nyt viimeistellinen puhuja on edustaja Pitsula sosiaalidemokraattien ryhmästä. Hvala lijepo, gospođo eh, predsjednice. Prošlo je 100 dana od početka... Kiitoksia, puhemies. Nyt on kulunut sata päivää siitä, kun mielenosoitukset alkoivat Hongkongissa. Tämä on suurin kriisi Hongkongin ja Kiinan suhteissa, suhteessa vuoden 1987 jälkeen. Vaikka tämä lakiluonnos nyt on vedetty pois koskien rikoksentekijöiden luovutuksia, mielenosoittajat edelleenkin esittävät vaatimuksiaan yhä voimakkaammin. He vaativat, vaativat suurempia demokraattisia vapauksia ja he pyytävät, että vangittuja mielenosoittajia vapautettaisiin. Väkivaltaisuuksien leviäminen kadulla on, ollut, on hyvin huolestuttava. Oikeusjärjestelmän pitäisi toimia kansainvälisen oikeuden ja standardien mukaisesti myös Kiinan pitää toimia näin silloin, kun se toteuttaa uudistuksiaan ja mitä tulee koko globaaliseen tilanteeseen, ne, he ovat myös allekirjoittaneet kansainväliset sopimukset, joten ennakkoehdottojen täytyy täyttyä, jotta väkivaltaisuudet loppuvat ja dialogi taas jatkuu kaikkien pääsidosryhmien kesken. Tämä on ainoa tapa saada aikaan muutos. Kiitos. Anteeksi. Haluatteko esittää sinisen kortin vai haluatteko käyttää puheenvuoron menettelyssä vai puhujalistaa? Haluatteko esittää kysymyksen edelliselle puhujalle vai käyttää puheenvuoron menettelyssä vai puhujalistaa? Siis sinisen kortin puheenvuoro. Edustaja Pitsola, hyväksyttekö tämän, edust, hyväksyttekö tämän kysymyksen, jonka halutaan esittää sinisellä kortilla? Hyvä. Teillä on siis 30 sekuntia käytössä. Olkaa hyvä arvoisa puhemies kollega picula jezgrovitost opisali. hyvä kollega picula te hyvin yksinkertaisesti kuvasitte tilannetta hongkongissa kerroitte hieman historiaa mutta, mutta oikeusvaltiokysymys ja sitten Kiinan merkitys kauppaa kumppanina EUlle – niitä vastaan katsottuna Euroopan, esimerkiksi Kroatiassa kiinalaiset investoinnit ovat nousseet. Voisitko katsoa, mikä on Kiinan rooli, kun ajattelee näitä kaikkia ongelmia, mitä mainitsitte? Kiitoksia kysymyksestä. Toivon, että kaikki pystymme saamme tietää, miten voimme löytää ratkaisun suhteen suhteissa Kiinan kanssa, koska tässä tilanteessa pitää todeta selkeästi, että Kiina rikkoo oikeusvaltioperiaatetta vastaan. Tässä pitää korostaa ihmisoikeuksien roolia ja antaa ymmärtää, että meillä on tietyt arvot, joita haluamme puolustaa ja täytyy yrittää yrittää painostaa siinä, että ihmisoikeussääntöjä noudatetaan asianmukaisesti. Me vaadimme, että toteutetaan annettuja poliittisia sitoumuksia. Ne ovat päättyneet etukäteen ilmoitetut puheenvuorot. Tulemme menettelyyn ilman puhujalistaa. Nyt on viisi henkilöä käyttänyt puheenvuoron ja kolme elektronisesti. Enemmänkin olisi voinut olla, jos kaikilla olisi ollut mukanaan äänestyskorttinsa, joten haluaisin pyytää teitä, että seuraavissa istunnossa pidätte mukana äänestyskortit ja sitten tähän myöskin rohkaisi sitten eh, edustajatovereita niin, jotta katsotaan, miten järjestelmä toimii. Nyt ensimmäinen puhuja on edustaja Polchak. Kiitos puheenvuorosta niin mä olin yksi niistä, jotka pyysivät puheenvuoroa säh- äh, äänestyskortillani. Meidän pitää tukea rauhanomaisia mielenosoituksia Hongkongissa. Sata päivää ovat järkyttäneet Hongkongia, järkyttäneet myös luottamusta vuoropuheluun ja siihen, että mitä ratkaisuja tämän kautta löytyisi. Mielenosoittajat äh, taistelevat äh, itsemääräämisoikeudensa puolesta. Ja ja sehän itse asiassa pitäisi olla jo perustuslakiin määrätty. Olen todella äh, iloinen siitä, että tämä luovuttamissopimus äh, kumottiin tai peruttiin, mutta väkivalta on jatkunut, lisääntynyt äh, ja se on vaarallista. Ja meidän pitää tukea ihmisoikeuksia, vaikka sillä onkin kustannukset meidän pitää tuoda ihmisoikeuskysymys pöydälle, kun delegaatiomme käyvät Kiinalla. Kuka muu niitä toisi esiin? Emme ha- saa vaihtaa ihmisoikeuksia kauppaan. Seuraava puhuja on edustaja Ward. Along with... Muiden brittisosialistien ja demokraattien kanssa työväenpuolueen jäsenet ja demokratiaaktiiviset ja opiskelijat – heidän rinnallaan. Minä siis olen myöskin allekirjoittanut sotilaisuuskirjeen jatkuvalle demokratiataistelulle Hongkongissa. Me tulemme Hongkongin ihmisten nousua, heidän demokraattisiin oikeuksiinsa kohdistuvia hyökkäyksiä vastaan, sortoa ja eriarvoisuutta vastaan. Me tuemme sitä, että on näitä viittä tavoitetta, jotka on esitetty, sortoimien lopettamista, vakavia toimia, joilla käsitellään poliisivaltion toimintaa ja että pyritään vahvistamaan demokratiaa, niin että on myöskin hallitus, joka valitaan yleisellä äänioikeudella. Me kehotamme, että työväenliike ja ammattisuusliike kautta maailman järjestää solidaarisuutta demokratiataistelulle Hongkongissa. Me tuemme riippumattomia työntekijöiden ja opiskelijoiden järjestöjä, jotka ovat mukana taistelussa ja vaanimme, että Cathay Pacific-lentoyhtiön työntekijät, jotka ilmoittivat tukevansa demokratiaoikeuksia ja irtisanottujen saisivat oikeutensa, vedettäisiin takaisin työhön. Tämä koskee myöskin heidän ammattiyhdistysjohtajiaan. Tärkeää on, että taistellaan kaikkien työntekijöiden demokraattisista oikeuksista. Se, se on ehdottomasti yhteydessä siihen taisteluun, jota käydään Hongkongissa. Kiitos. Kiitos. Seuraava puhuja on edustaja Wallace. President. I find this... Kiitoksia puhemies. Tämä tuntuu hiukan erikoistana keskustelu, ei vain Hongkongin mielenosoitukset olleet rauhanomaisia. Tässä on läheisiä yhteyksiä äärioikeuteen ja paljon suurempaa interventiota on tapahtunut USAsta käsin ja on, on rahoitettu kampanjat, jotka haittavat demokratiaa. Kansalaisjärjestöt ovat toimineet aktiivisesti Kiinan vastaisessa toiminnassa. On myös protestoitu USA diplomaattia vastaan hongissa. Heillä ollaan oikeutetusti huolissaan näistä nuorista ihmisistä, jotka osittavat mieltään kadulla. Heillä on huonot tulevaisuuden näkymät, rein, vuokrat nousevat, koko rahan valta kasvaa, oligarkit saavat suurempaa valtaa. Kiinan mm, EU ei pitäisi puuttua kuitenkaan Kiinan toimiin tässä asiassa meidän ei pitäisi käyttää silmälappuja tai ne, niistä pitäisi luopua. Kiitos. Ja, eh, Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Monet kiitokset puhemies. Olen täysin yhtä mieltä siitä, mitä olemme tähän asti sanoneet Hongkongista ja ihmisoikeuksien puolustamisesta Hongkongissa, samoin myös myöskin siitä, miten suhtaudumme Kiinaan, mutta paloittelen kovasti sitä, että tässä laulussa, jota lauletaan nimityksestä, unohdamme asian, joka on paradoksi. Viikon, noin viikko sitten edustaja, edustaja Mogherini oli Kuubassa ja siellä samaan aikaan tapahtuu brutaalista sortoa, joka on todella sellaista, että sitä harvoin on nähty. Ja Rova Mogherini puhuu Kuubasta, joka on upea Kuuba, joka voi olla silta Euroopan unionin ja äh, Latinalaisen Amerikan välillä. Tämä on uskomaton skandaali. Se, että Havannassa hän, hän toimii yhdessä äh, verisen diktuurin kanssa, joka 70, 60 vuoden, on, 70 vuoden ajan on varantanut eh, kansalaisen ja myös eri epävakautta ja on tukenut sellaisia tyranneja kuin eh, Venezuelan tai Nicaraguan tyrannit ja se on toiminut yleisenä epävakauden levittäjänä. Meidän pitäisi olla hiukan enemmän johdonmukaisia. Kiitos. Ja nyt viimeinen puhuja menettelyssä puhujalistaa on Edustaja Dali. Kiitos puhemies. Minä tulkitsen poliisiväkivallan missä tahansa, miss, millä mantereilla tahansa, mutta täytyy sanoa, että että kyllä tästä keskustelussa on jotain selektiivistä, kun puhutaan Hongkongin mielenosoituksista ja sitten, että Euroopassa tilanne on erilainen, koska tämä aika yksin, simpelisti esitellään tämä, tämä asia, että ihmiset haluavat vapautta ja demokratiaa ja sitten Kiina haluaa, haluaa ne, ne, sen kiistää. No tässä on tietenkin kyseessä myös ulkoinen puuttuminen, nimittäin viha kohdistuu Hongkongissa siihen, että, että elinkustannukset ovat valtavat valtavan korkeat, korkeimmat vuokrat maailmassa. Mutta on aika yllättävää, että meidän täytyy nyt sitten mennä toiselle puolelle maailmaa etsimään semmoinen paikka, jossa poliisiväkivalta tuomitaan ja, ja, ja halutaan poliittisia oikeuksia. Kyllä täällä Ranskassakin esimerkiksi Ranskan poliisi pidätti satoja ihmisiä ja siitä ei ole mitään sanottu. Ja Espanjassa on poliittisia vankeja ja, ja siitä, niistäkään ei sanota mitään. Ja on hyvä, että haluamme, että Hongkongissa vapautetaan vanki, mutta haluan sitä, että myös Euroopan mantereilla tätä vaaditaan Espanjassa ja muissakin Euroopan unionin maissa, jotka polkevat demokraattisia oikeuksia. Ja nyt annan vastausmahdollisuuden komission edustajalle, komission sen Bienkovskalle. Parlamentin jäsenet, kiitän teitä puheenvuoroistanne. Kaikki tuntuvat olevan pitkälti yksimielisiä ja samalla linjalla meidän lähestymistavastamme ja siitä, mitä suhtauduttiin tilanteeseen Hongkongissa. Haluan kiittää teitä siitä, että tämä asia on vahvasti esillä edelleen. Täällä mainittiin yleinen äänioikeus. Haluaisin muistuttaa kollegoja siitä, että EU tukee peruslainsäädännön täytäntöönpanoa Tämä on väitetty myös hallintojohtajalle ja tästä pitäisi sopia sekä Hongkongin että Pekin kesken. Tässä keskustelussa ja aikaisemmissa yhteydenotoissa heinäkuussa olemme nähneet, että EUlla on edun mukaista on vauraus ja vakaus Hongkongissa, että se jatkuisi. Mutta ennen kaikkea tärkeää, ovat peru, tärkeää on perusoikeudet. Me tulemme seuraamaan tilannetta valpaasti ja siitä, sitä, miten tämä vaikuttaa EU-kansalaisiin ja EUn taloudellisiin etuihin Hongkongissa. On vieläkin tärkeämpää kuin koskaan käydä vuoropuhelua, hälventää jännitteitä. Tämä hyödyttää hongkongilaisia itseään ja koko erityishallintoalueelle. Tämän takia haluaisin ilmaista korkean edustaja Mogherinin puolesta tukeni teille siitä, että olette pitäneet tätä tärkeää asiaa prioriteettikysymyksenä. Ja kuten sanottu, perusoikeudet ovat todellakin yleismaailmallisia ja meidän pitää niitä suojella. Kiitos. Tämä keskustelu on päättynyt. Ja sitten tänään viimeisenä esityslistalla ovat minuutin puheenvuorot. Ensimmäisenä herra Sokol. Hvala lepa, gospođo. Kiitos, puhemies. 30 vuotta sitten mm, suurin piirtein Berliinin muuri kaatui ja se päätti eh, tämmöisen rikollisen kommunistihallinnon. Ja sen jälkeen Euroopalle ja koko Euroopalle aukesi uudet näkymät, erityisesti itäisen Euroopan maille. Ja, ja, ja voimme sanoa, että Euroopan laajentuminen itään on ollut menestys eurooppalainen kohesiopolitiikka perustuu solidaarisuuteen ja se on auttanut näitä maita kehittymään. Ja tämä on antanut mahdollisuuden Itä-Euroopan maille uudistua ja ottaa kiinni Euroopan jäsenvaltioiden kehitys Pohjois- ja, ja Länsi-Euroopassa. Valitettavasti nyt kuitenkin ollaan siinä tilanteessa, jossa itä, idän ja lännen välillä on selkeä kuivulu. En usko, että tähän suuntaan meidän pitäisi mennä kohesiopolitiikan tavoitteena, nimittäin kehittää Euroopan unioni koska se antaa myös vähiten kehittyneille eh, alueille ja maille mahdollisuuden eh, tasa-arvoisesti kilpailla eh, kehittyneempien alueiden kanssa. Ja tämä on se suunta, mihin meidän pitää tulevaisuudessakin mennä. Se, että kielletään kohesiopolitiikan menestys, koska vaikka se varmistaa tasapainon, niin sitä me emme voi hyväksyä. Kiitos. Seuraavana Lopes Aguilar. Kiitoksia puhemies. Tänä kesänä oli vahvoja maastopaloja Kanarian saarilla, Gran Kanarian saarella. Tämä aiheutti suurta tuhoa metsille ja suojelualueilla ja arvokkailla luonnonsuojelualueilla. 10 000 kilometriä tuhoutunut ihmiset joutuvat pakenemaan. Meillä on hiljattain eurooppalainen mekanismi, jolla voidaan reagoida tällaisia, tällaisissa te- tilanteissa suojella kansalaisina. Espanja on äh, osallistunut tähän anteliasti ja on äh, antanut käyttöön helikopterita ja muita. Kuitenkaan äh, hallit, hallitus käytti sotilaita hyväkseen tässä tilanteessa, mutta EU pitäisi toimia joustavammin kuin tällä hetkellä on mahdollista, mitä tulee tähän solidisuusrahastoon pitäisi päivittää tätä lainsäädäntöä, jotta EU e todellakin voisi osoittaa solidaarisuutta nopeasti ja ripeästi joka kerta, kun tapahtuu tällainen katastrofi, kuten tämä metsäpalotilanne Kanarian saarella. Kiitoksia. Kiitos. Seuraava puhuja on edustaja Krosel Renew Europe-ryhmästä. Spoštovana predsedujoča, ne glede na intenzivne napore. Kiitos. Riippumatta huolimatta intensiivisistä ponnisteluista, joihin komissio ja laajentumista vastannut komission jäsen ryhtyi, jännitteet Länsi-Balkanilla eivät ole kuitenkaan vähentyneet Bosniassa ja Herzegovinassa. Meillä on edelleenkin epävakautta alueella. Tässä yhteydessä haluaisin ottaa esille yhden asian. Israelinen kriisi Bosniassa ja Herzegovinassa ja liioittelut tulimaksut, jotka jo Kosovo ottanut käyttöön tuotteille, jotka tuodaan Serbiasta. Nämä ovat este edistykselle keskusteluissa saada aikaan kestävä ratkaisu. Kysymys on asiasta, joka on erityisen tärkeä tämän alueen tulevaisuudelle. Kehottaisin komissiota seuraavissa vaaleissa kummassakin maassa aktiivisesti pyrkimään siihen, että saataisiin aikaan kummakin osapuolen kannalta hyvästä ratkaisu, että poistettaisiin nämä tullit. Seuraava puhuja on edustaja Alfonsi vihreistä. Olkaa hyvä. Madame, Madame la Présidente. Hyvä puhemies syyskuussa 2013 hyväksyimme lähes yksimielisesti mietinnön, jonka olin kirjoittanut kielistä, jotka ovat uha, joiden uhkana on, on hävitä. Ja tämä lähetettiin komissiolle, joka ei ole sen jälkeen tehnyt mitään, juurikaan mitään. Monikielisyys ei enää ole minkään komissaarin nimityskirjassakaan. Itse asiassa pyydetään myös tämmöisiä pieniä häviäviä kieliä kannattamaan. Ranskassa vähemmistökieliä koskevaa yleissopimusta ei ole vieläkään ratifioitu. Ja Macronin jälkeen opetusministeri, kulttuuriministeri on aika lailla yksikielisyyttä jatkossa kannattanut. Ja Euroopan unionin pitäisi nyt ihmisoikeuksien nimissä puolustaa joidenkin jäsenvaltioiden vähemmistökieliä ja on hyvin tärkeää että noudattaa, kunnioittaa kulttuuriamme kielten perusteella. Ja senpä takia muistutan, että pitäisi muistuttaa tästä, tästä mietinnöstä, joka 2013 hyväksyttiin. Ja toivon, että komissio nyt tekee kaikkensa, jotta Euroopan kulttuuriperintöä ei, e, ei, ei uhkaa häviäminen. Seuraava puhuja on edustaja Benjö ID-ryhmästä. Mes chers collègues, le rapport... Hyvä kuulet järjestön raportti, Generation Future, joka on tunnustettu järjestö, osoitti, että on aliarvioitu tuholaisaineiden vaarallisuutta Euroopassa. Raportissa osoitetaan nyt sitä seikkaa ja lainaa sitä, että kun arvioidaan tuholaisaineita, ei oteta huomioon kaikkia tieteellisiä tietoa, vaikka lainsäädäntö EU sitä vaatii. Pitää myöntää, että kuluttajan ja kansalaisen kannalta Euroopassa tämä aiheuttaa vakavaa hämmästä, se on ihan legitiimiä. Ja on ristiriitaista tietoa ja tuntuu, että tahallisesti vältet, an, ei anneta tiettyjä tietoja. On nyt kiire laatia riippumaton tutkimus Aasiasta, joka on vapaa ideologisista tai taloudellisista tekijöistä, jotta kansalaiset saavat mahdollisimman hyvää tietoa asioista. Tämän tutkimuksen pitää olla mahdollisimman kattava. Tietenkin mukana pitää olla hormonihäiritsejä, jotka äh, vaikuttavat ihmisten arkipäivään. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Jurgiel ECR-ryhmästä. 2 stycznia 2019 roku zostały... Toinen tammikuuta 2019 viisumimääräykset, jotka koskivat valko kansalaisia, muuttuivat. Nyt on mahdollista saada viisumi, joka koskee matkailua. Tämä on johtanut muun muassa siihen, että Valkovenäläisten kansalaisen lukumäärä on vähentynyt ja kauppa raja-alueilla on vähentynyt. Siksi pitäisi olla mahdollista, että otetaan käyttöön yksinkertainen menettely tai sellainen viisumivapaus, joka mahdottaa kaupan lähiraja alueella Kiitos. Seuraava puhuja on Edustaja Overgaard. Following the vote of 17.4 million Britons to 70 miljoonaa brittiä haluaa lähteä EU-sta. Mutta kuitenkaan Brexit ei tunnu olevan onnistunut, mutta se ei tarko- ja jos Brexit onnistuisi, niin muut lähtisivät perään. Jos me kysymme e, eurooppalaisilta, haluavatko vapaakauppasopimusta vai poliittista valtiota, niin varmasti suurin osa kannattaisi vapaakauppaa. Minkä takia kansalaisille pitäisi antaa ääni? Demokratiahan noudatetaan vain silloin, kun se tarjoaa oikean vastauksen. Minä olen sellaisesta taustasta, jossa isäni kaatui toisessa maailmansodassa. Ja itse asiassa kun Monti vapautti maamme, niin kuulimme radiosta ja 60-luvulla eh, eh, tanskalaiset eh, olivat EU-vastaisia ja <clears throat> minä äänestin Maastrichtin sopimusta vastaan. Minä en sitten sano kenellekään, joka, joka uskoo demokratiaan ja, ja vapaaseen puheeseen. Minä pyydän, että täällä noudatetaan sitä tavoitetta, että oltaisiin EUn demokraattinen majakka ja sillä tavalla, että äh, kunnioitetaan paitsi brittejä, myös niitä, joilla ei ole ääntä tässä parlamentissa. Kiitos. Kiitos. Seuraava puhuja on edustaja Polchak Euroopan kansanpuolueryhmästä paní předsedající já bych se ve své jedné minuutě chtěl. käsitellä Tsekin tasavallan pääministerin tällaisia etuja ja mihin EU-tutkimuksessa päätyi. Tässä on kyseessä Tsekin pääministerin eturistiriita. Alustan tutkimusten mukaan pääministerillä on suuri, omistaa suuren yrityksen, joka on saanut Euroopan varoja eri ohjelmista. Viime vuoden joulukuussa komissaari Ettinger e, antoi alustavia kommentteja ja pani merkille, että yritys edelleenkin saa EU-rahoitusta ja edelleenkin se kuuluu pääministerin omistukseen. Komission tilintarkastajat myös huomasivat tämän ja totesivat, että on paljon ongelmia asiassa. Ikävä kyllä, alustavat tutkimustulokset, niitä ei ole voitu, tai niitä hallitus ei ole maassamme julkaistu. Pyytäisin, että komissio julkaisee lopulliset päätelmät tarkastusmatkoista koskien pääministerin omistussuhteita näissä yrityksissä. Kiitos. Kiitos seuraavana edustaja Palme sosiaalisten demokraattien ryhmästä. Thank you. Kiitos. Alhaistuloiset ryhmät tulevat kärsimään suhtetaan paljon hintojen noususta, joka koskee elintarvikkeita. Tämä ei ole minun sanojani, vaan hallituksen sopimuksettoman Brexitin asiakirjasta. Viime viikolla saimme kuulla raportteja siitä, miten kysyntä kasvaa kuukaudessa toiseen. Lapset eivät saa lomien aikana riittävästi ravintoa silloin, kun on kysymys koulemesta. 2016 kukaan ei äänestänyt sen puolesta, että hinnat nousisivat elintarvikemyymälöissä. Tämä ei ole mitään pelottelua, tämä on todellisuutta. Pääministeri Johnson kenties ei nauttinut lounaastaan Luxemburgissa tänään. Perheet kautta Britannian köyhimmät perheet, ne jotka jo nyt joutuvat taistelemaan sadakseen rahat riittämään, tulevat pääministeri Johnsonin häikäilemättömän toiminnan vuoksi pääsemään heikempään asemaan. Meidän pitää puhua selvä kieltä. Se, että erotaan ilman sopimusta, ajaa yhä enemmän perheitä tilanteeseen, jossa he ovat ruokajonoon. He joutuvat kerjäämään ruokaa perheille, lapsilleen, ja siksi ei voida sallia sitä, että Britannia eroaa ilman sopimusta. Skip. Seuraavaksi edustaja Botos Renew Europe-ryhmästä. Kysynen Madam Chair, stimați kollegi. Hyvät kollegat, Euroopan unionissa on valtavan hienoja projekteja, jotka minun mielestäni on parasta, mitä Euroopassa tapahtuu. Tapahtuu vuosi ennen kuin ryhdytään toimiin ympäristön suojelmiseksi. Yksi tärkein toimista kasviston ja eläimistön suojelmiseksi on edelleenkin kesken. On olemassa ratkaisuja. Monet kansalaisjärjestöt ovat, toimivat ja on tuhansia asiantuntijoita, jotka voisivat jo huomenna ryhtyä toimimaan niillä on kokemusta ympäristöhankkeista ja ne ovat, on, ovat myös onnistuneet tähän saakka. On ollut kumppanuuksia valtioiden välillä. Me emme voi enää odottaa sitä, e, e, me emme odottaa, koska lajit häviävät. Ja nyt on hyvin tärkeää pyytää Euroopan komissiota avata varoja ja rahoitusta kansalaisjärjestöille, jotta ne pystyisivät toimimaan. Ja Euroopan parlamentin pitää varmistaa, että varoja on käytössä mahdollisimman pian ja että sitä kautta voitaisi, ympäristötoimijat voisivat ruveta työhön. Vähemmän sanoja ja enemmän toimia. Kiitos. Kiitos. Seuraava puhuja on edustaja Rowett Euroopan vihreistä. Dear colleagues, After... Hyvät kollegat, yli 30 vuotta on kulunut siitä, kun tai, tai Japani on alkanut uudelleen harrastaa kaupallista valanpyyntiä Siinä rikotaan kansainvälistä oikeutta vastaan niin se heikentää biodiversiteetin suojelua ja merten ekosysteemin suojelua. Parlamentti toistuvasti on vedonnut komission, että se olisi neuvottelisi Japanin kanssa tarkoituksena poistaa valanpyynti. Ja on todella valitettavaa, että EU-Japanin vapaakauppasopimus ei sisällä mitään erityistä säädöstä valanpyynnistä. Kuitenkaan emme voi antaa valaiden teurastuksen jatkua voiton takia. Tämän takia kollegani ja minä olemme kirjoittaneet kirjeen kauppakomissaarille kysyen, siitä, täyttääkö Japanin toiminta kestävän kehityksen luvun kauppasopimuksessa. Jos ei, niin me vetoamme komissaarin, että hän aloittaisi eh, lainvalvontamenettelyt välittömästi. Me emme saa solmia kauppasopimuksia silloin, kun tässä rikotaan ympäristölainsäädäntöä vastaan. Kiitos ja nyt puheenvuoron saa edustaja Rail ID-ryhmästä. Rouva puhemies, hyvät kollegat, mukavaa, että oppineet tuntemaan toisen. Minä olen uusi täällä ja olin hiukan kummissani edestä asioista, ennen kaikkea siitä, mitä löysin asunnostani niin Brysselissä, joka on uusi asunto, nimittäin hehkulampun. Vanhemmat meistä kenties muistavat sen, että kymmenen vuotta sitten hehkulamput kiellettiin. Sitä ennen se 130 vuotta oli antunut lämpimällä valollaan meidän paimenemme, ja sitten se kiellettiin. Kuluttajat joutuvat ottamaan käyttöön energiasäästölampuja, jotka kyllä säästävät energiaa, mutta niissä on elohopea, eikä elohopea välttämättä ole hyväksi ympäristölle. Brysseläiset ovat ihan mukavia, heillä on tervettä järkeä, tämä olen todennut, ja brysseläiset eivät pidä kovinkaan tärkeinä näitä Euroopan unionin sääntelyjä ja kieltoja. Ja hyvä niin, siksi että Euroopassa meillä on valistuneita kansalaisia, jotka ovat itsenäisiä. Heillä pitäisi olla vapaus päättää siitä, mitä he ostavat ja miten he elävät vapaassa Euroopassa. Paljon menestystä. Kiitos. Nyt annan puheenvuoron edustaja Zambaskille. ECR-ryhmästä. Kiitos, puhemies.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 tai ei noudateta solmittuja sopimuksia ja päästetään Eurooppaan laittomia, tai uhataan sille, että päästetään Eurooppaan laittomia maahanmuuttajia. Ja, ja nämä järjestelykeskukset ovat ylitäysiä. Ja senpä takia kysyn, olen kysynyt Alesaksin pääministeriltä, että mit, milloin siirrytään sanoista tekoihin ja milloin esimerkiksi siirretään valmistus sellaisiin maihin, jotka eivät riko ihmisoikeuksia. Olen kysynyt tämän myös komission tulevalta puheenjohtajalta. Toivon, että tähän asiaan puututaan. Tällä tavalla Erdoganin hallintoa ei saa tukea. Tomak. Kiitos. Ja nyt edustaja Tomak kansanpuolueesta saa puheenvuoron. doamnă președintă stimați colegi vorbim în... Puhemies, kollegat, joka päivä puhumme demokratiasta, ihmisoikeuksista Euroopan parlamentissa ja tämän takia haluaisin ottaa esille se asian, että näitä ei noudateta kaikkialla. Esimerkiksi Transnistrian separatistisella alueella se on alle 100 kilometriä EUn rajasta. Venäjä taistelee siellä. Olen itse ollut siellä useita kertoja, enkä saa pääsyä Venäjän liittovaltion johtojen mielipiteistä, niin Venäjän vir- viranomaiset rikkovat kansalaisten perusoikeuksia vastaan Euroopan parlamentin jäsenenä parlamentti, joka edistää ihmisoikeuksia, niin me, meidän velvollisuutemme on olla hylkäämättä näitä alueita ja niiden kansalaisia. Tämän takia pyydän ulkosuhdehallintoa laatimaan raportin ihmisoikeusrikkomuksista Transnistrian separatistisella alueella. Se on osa Moldovan tasavaltaa ja Venäjä miehittää sitä laittomasti tuota, varmasti löytämään mielenkiintoisia asioita tästä. Edustaja Abram SJD-ryhmästä. Puhemies, hyvät kollegat. Me keskustelemme kestävyydestä ja lajien monimuotoisuudesta. Euroopassa meillä on nyt laji, joka on kuolemassa, vaikka se voitaisiin pelastaa, nimittäin Sampi Tonavassa. Tämä kala on selvinnyt dinosauruksien ajasta, mutta nyt se on kuolemassa. Ukrainalaiset kalastavat sitä aggressiivisesti ja nyt se on kuolemassa myöskin ilmastonmuutoksen ja patojen rakentamisen vuoksi. Kaksi kuudesta lajista on jo kuollut ja muista on jäljellä enää vain harvoja yksilöitä. Viimeksi vain yhdeksän urosta eikä lainkaan naaraita löydetty. On olemassa yleissopimuksia, mutta eivät toimimaan ja talous- ja ympäristöpoliittinen vahinko on valtava. Siksi komission pitää ryhtyä nopeasti pikaisin toimiin, jotta Sampi voidaan pelastaa käyttämällä lisää rahoitusta ja etsimällä ratkaisuja ennen kuin oli myöhäistä pelastaa laji. Seuraavaksi edustaja Stefan Utsa Renew-ryhmästä. Uh, doamnă președintă lupta împotriva schimbărilor climatice. Kiitos puhemies. Ilmastonmuutoksen uh, vastustaminen uh, on EUn ja jäsenvaltioiden tehtävä ja, ja se riippuu siitä, miten noudatamme oikeusvaltiota periaatetta. Annan pari esimerkkiä siitä, että artikla 11 ei noudateta. Nimittäin se edellyttää, että EU velvoittaa velvoitetaan ottamaan huomioon ympäristö kaikissa, kaikilla politiikan aloilla. Ja tämä ensimmäinen liikkuvuuspaketti, joka edellyttää, että ajoneuvot palaavat kotiin jopa ilman rahtia. 22 prosenttia Euroopassa jotka rekoista olisivat siis tyhjiä jatkossa. Ja se tarkoittaisi sitä, että, että hiilidioksidipäästöt nousevat huomattavasti. Toinen esimerkki on tärkeää, että kollegani mainitsi sen, nimittäin EU ei anna mahdollisuutta Euroopan tai tuomioistuimille, kans, kansallisjärjestölle artikla 9 perusteella, jos haluamme lopettaa ilmastonmuutoksen, niin meidän pitää pistää oma pihamme kuntoon ja noudattaa näitä kansainvälisiä säännöksiä. Seuraavaksi edustaja Riba I. Hiner Euroopan vihreistä. Gracias, presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt nu, tietyt nuoret ihmiset ovat joutuneet vankilaan vaskimassa, koska olivat Mm. toiminnassa, jossa mukana oli myös vapaalla olevia poliisivoimien jäseniä. Tämä tässä, tuomioistuin tuomitsi nämä nuoret vakavista rikoksista 12-13 vuoteen 50, yli 50 Euroopan parlamentin jäsentä pyysi puhe, mm, kokousta herra Junkarin kanssa ja Amnesty International. Kansainvälinen Amnesty International kertoi myös epäselvyys mahdollisuudesta, mitä tulee tuomioihin terrorismista, ja oli huolissaan siitä, että tässä syrjittiin syytettyjä koska johtuen heidän ideologisesta taustastaan. Sitten pidettiin uusi tuomio oikeusistuin ja pyydämme, että uusi komission johtaja tutkii tilannetta ja ryhtyy tarvittaviin toimiin Espanjan hallituksen kanssa, jos se ei noudata perusoikeuksia EU-ssa. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Sardone ID-ryhmästä. Äh, mikrofoni, kääntäkää mikrofoni päälle. Mikrofoni. Mikrofoni. Can I do? Okay, now it's good. Nyt no, hyvä. Thank you. Okay. Grazie presidente, buonasera presidente, buonasera. Kiitos puhemies ja hyvää iltaa kaikille, hyvät kollegat. Haluaisin osoittaa nämä äh, puhemies Solille. Hän ei ole valitettavasti paikalla tänään, mutta minä kuuntelin hänen lausuntoaan, olen kuunnellut häntä sen jälkeen, kun hän on astunut virkansa, ja hän vaikuttaa olevan aivan liian kiinnostunut muuttoliikkeestä. Hän halusi kannustaa kansalaisjärjestöjä, jotka Äh, itse asiassa auttavat ihmissalakuljettajien työtä. Äh, Sassoli on myös sanonut, että hän haluaa ottaa maahan sellaisia, jotka, jotka tulevat maahan kutsumatta, mutta itse asiassa Italiaan tulee moni sellainen, jolla ei ole oikeutta sinne. Ja, ja ja, ja Italiassa äh, vasem, kiitos vasemmiston, meistä on tullut Euroopan pakolaisleiri. Äh, ja olisin halunnut, että puhemies on, on puhe, puhe, käyttämissään puheenvuoroissaan maltillisempi, eikä kannata näin paljon muuttoliikettä. Ja itse asiassa tässä on paljon tyhjiä sanoja ja Eurooppa ei ole vuosiin tehnyt mitään auttaakseen italialaisia. Minä haluaisin, että Eurooppa ei keskity niinkään kotouttamiseen, vaan keskittyisi enemmän siihen, että se puolustaa omia rajojaan niin kuin Salvini teki meillä Italiassa. Me olemme väsyneet tähän Eurooppaan, joka kritisoi, mutta meitä ei kukaan auta. Kiitos. Nyt työssä mukaan yhden minuutin puheenvuoroissa ei käytetään, ei voida käyttää sinistä korttia, joten tästä syystä emme ottaneet huomioon sinisiä kortteja. Seuraava puhuja on edustaja Terts, ECR-ryhmästä edustaja Terts hän ei näytä olevan kuitenkaan salissa. No niin, sitten seuraava puhuja on, on edustaja Basescu Euroopan kansanpuolueryhmästä. Presidente, Kiitos puhemies. minä haluaisin kiinnittää kiinnittää teidän huomionne asiaan, joka on meille kaikille tuttu, josta ei kuitenkaan keskustella. Minä puhun siitä, että viime vuosina Euroopan unionista on tullut entistä vähemmän relevantti globaalissa ulkopolitiikassa ja globaalissa päätöksissä. Haluaisin keskustella Euroopan parlamentissa tästä asiasta ulkoasioiden valiokunnassa. Ja olisi hyvä myös, että komissiossa keskusteltaisiin siitä, miten ratkaistaisiin tämä asia ja mitä, miten unioni voisi toimia, jotta siitä tulisi globaali valta yhdessä Kiinan, USA ja Venäjän federaation rinnalla. Jos tällaista meillä ei aseteta tavoitteeksi, niin on riskinä se, että että meistä tulee poliittinen ja talousalue, joka kärsii globalisaation vaikutuksista, mutta ei pysty 500 miljoonan asu- kansalaisensa nimissä osallistumaan päätöksentekoon ja siitä, miten globalisaatiota rakennetaan eteenpäin. Ja sen takia meidän mielestämme meidän pitäisi vastata Euroopan kansalaisten puolesta ja osallistua niihin päätöksiin, jotka muokkaavat koko globalisaatioprosessia jatkossa. Kiitos. Seuraava puhuja on edustaja Grappini SJD-ryhmästä. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat. Minä haluaisin tänään hälyttää. Haluaisin viitata ihmiskauppaan kauppaan, kauppaan alaikäisillä, kauppaan naisilla, prostituution aikaansaamiseksi. Nämä ovat verkkoja, jotka ovat yli rajan. Minä olen kirjoittanut kirjeen parlamentin puhemiehelle, mutta myös komissiolle, jotta toimi nämä virastot, joita maksetaan europarahoilla, kuten miksi Europol toimisivat, koska ei voi olla niin, että yksi jäsenvaltio yksin joutuu selviytymään tällaisista ihmiskauppaverkostoista. Euroopan unioni merkitsee myös turvallisuutta ja oikeuksia kansalaisille, ihmisoikeuksia. Se merkitsee myös turvallisuutta. Ja ajattelen lapsia, lasten oikeuksia, joita myöskään ei kunnioiteta. Nimenomaan maassa, joka on puheenjohtajavaltio, on niin, että lapset välttämättä eivät voi itse ilmaista omia oikeuksiaan vaatia niitä, kun he ovat jossakin laitoksessa 12-vuotiaaksi saakka. Meidän ei sisänä pidä ajatella pelkästään taloudellista edistymistä, vaan myöskin ihmisoikeuksien kunnioittamista. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen siinä ei pidä pelkästään aina vain katsoa itäiseen suuntaan, vaan ihmiskauppa, se tapahtuu idästä länteen, siksi pitää tutkia kaikissa jäsenvaltioissa. Selvä. Seuraavaksi edustaja Jaarouka Euroopan ryhmästä. Haluan kiittää puhemiestä olen Sopronin edustaja. Ennen kaikkea haluaisin nyt muistuttaa pan-eurooppalaisen piknikin 30-vuotisvuosipäivästä, koska me sopronilaiset ja ennen kaikkea me, jotka elämme postkommunissa maissa tässä salissa, voisimme kaikki olla ylpeitä siitä, että 30 vuotta sitten saatoimme osallistua siihen, että luotiin vapautta ja yhtenäisyyttä. hyvin mielenkiintoista se, että 30 vuotta myöhemmin tämä yhtenäisyys, poliittinen moraali ja yhteiskunnalliset horisontit, joita silloin katsottiin, suvaitsevaisuus, vapaus, yhä enemmän näyttävät katoavan ja näyttää olevan niin, että Euroopan unioni on hajoamassa ennen kaikkea taloudellisesti. 120 miljoonaa ihmistä elää köyhyydessä, heillä ei ole riittävää hygieniaa, heillä ei ole wc puhdasta juomavettä tai viemereitä. Uskoakseni von der Leyenin komission ensimmäisen sadan päivän aikana tämä on kysymys, jota pitää käsitellä. Ei vain pelkästään olla niin, että jos me emme löydä ratkaisuja tälle köyhyydelle Euroopassa, silloin meidän demokratiamme ovat hampaattomia leijonia, jotka eivät pysty suinkaan toimimaan kansalaisten perustavalaituisten etujen hyväksi. Taloudellisestikin tämä on asia, joka on haitaksi Euroopalle. Haluan kiittää tästä toivon, että voisimme palata takaisin 30 vuotta sitten syntyneeseen ajatukseen ja toimisimme köyhyyttä vastaan. Kiitos. Seuraava puhuja on edustaja Spurek sosialisteista ja demokraateista. Thank you, Madam Chair. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, olette varmasti kuulleet mustamaalauskampanjasta sellaisia tuomareita vastaan, jotka vastustavat Puolan oikeuslaitoksen muutoksia. Puolan varaoikeusministeri on joutunut eroamaan koska Facebookissa ja WhatsAppissa tuli ilmi asioita. Tämä on näyttöä siitä, että pelotellaan jo, ja tuomareita, jotka vastustavat hallituksen uudistuksia ja, ja heikentävät oikeuslaitosta. Ja itse asiassa yleinen syyttäjä on yhtä lailla oikeusministeri ja, ja valvoo tätä menettelyä. On korkea aika perustaa tutkintakomitea Euroopan parlamentissa, jossa voitaisiin varmistaa, että tämä asia tutkitaan täysin puolueettomasti. Kiitos. Seuraava puhuja on edustaja Soido Alvarez kansanpuolueryhmästä. Gracias, Kiitoksia, puhemies. Espanja on kärsinyt pahimmista tulvista historian aikana. Se vaikutti Andalusiassa, Mursiassa, Valensiassa, Castilla Manchassa liikenne on häirintynyt rautatieliikenteessä muualla ja on menetetty viljelyalueita. Tuhannet on, on evakuoitu, joutunut jottamaan kotinsa. Ikävä kyllä olemme menettäneet myös ihmishenkiä. Nyt EUn pitää osoittaa solidaarisuuttaan tuhansia espanjalaisia kohtaan, jotka ovat kärsineet tulvien seurauksista. Haluan tarttua tilaisuuteen ja ilmaista meidän tukemme, jos ojentaa kätemme ja tietenkin haluan kiittää kaikkia, jotka ovat puuttuneet asiana. Ja pitää toimia siis kiireellisesti ja pitää ottaa käyttöön solidarisuusrahaston varoja. Euroopan pitää käyttää kaikkia keinoja jotta voi lieventää vaikutuksia tilanteessa, joka on todella dramaattinen ja pitää auttaa siinä, että tilanne palaa mahdollisimman nopeasti entiselleen ja normaaliin tilanteeseen. Kiitoksia. Solo de Blanco. Seuraavaksi edustaja Garcia de Blanco sd ryhmästä Kiitos puhemies. Taistelu ilmastonmuutosta vastaan ja se, että luovut korvataan perinteiset energiat uusiutuvalla energialla on asia, jossa Euroopan unioni ja koko ihmiskunta on äh, taistelemassa nimenomaan koko olemassaolostaan, mutta tätä ei voida tukea, kun tietyillä alueilla Euroopassa on monia maita, suurimmassa osassa maista ollaan yhtä mieltä unionin suuntumista ja niitä ollaan panemassa toimeen ja tätä äh, kun nimenomaan pyritään siihen, että korvataan perinteistä energiaa ja on menetelmiä, jossa myös tapahtuu sadollista solista muutoksia mutta tässä ei tähän asti olla oltu kovinkaan menestyksekäitä. Ja nyt on tultu hetkeen, jossa Euroopan täytyy pyrkiä täydentämään sitä, mitä kansallishallitus tekevät ja asottamaan varoja, ei pelkästään taloudellisia varoja, niin pitäisi olla riittämättä myöskin asiantuntemusta niin, että voidaan soveltaa näitä varoja, käyttää, käyttää näitä rahastoja ja, seuraavassa rahoitusnäkymissä unionin täytyy osoittaa riittävästi varoja ja sen Euroopan unioni on teollistunut aikoinaan hiilen tuella ja Eurooppa on pyrkinyt, pyrkinyt vähentämään lisäämään monet eurooppalaiset menettävät henkensä antaneet terveytensä. Hiilelle kysyä pelkästään sosiaalista ongelmakoista, vaan myöskin tulevaisuudesta. Kiitos. Nyt edustaja Heiser saa, Heischer saa puheenvuoron SJD-ryhmästä. Mikrofon. Kesselem äh, Madam President. Kiitos, puhemies. Meidän mielestämme Euroopan unionissa täytyy tehdä selväksi se, että sota ei ole kulman takana. Mutta tämä oli totta. 30 vuotta sitten Eurooppa oli altistuneena sodalle nimittäin toiselle maailmansodalle. Puolaan hyökkäsi ensimmäinen yhdeksättä Natsi-Saksa. Ja se oli toisen maailmansodan lähtölaukaus, vaikka sotaa käytiin muuallakin. Mutta ei ole mainittu kovinkaan usein sitä, että tässä oli kyse Rippentropin Molotovin sopimuksesta. Emme saa kuitenkaan unohtaa että Münchenin sopimus, joka solvittiin vuotta ennen ja jonka perusteella Puolaan hyökättiin. Ja osana tätä prosessia Euroopan äh, demokratiat, Ranska ja Britannia antoivat äh, Hitlerille oikeuden äh, miehittää Tsekoslovakia ja, ja ottaa sen alueet haltuunsa. Tämä antoi mahdollisuuden Hitlerille eh, marssia vielä eteenpäin itään. Haluan sanoa, että tietenkään sota ei ole kannattavaa bisnestä, mutta meidän pitää mm, taistella rauhan puolesta. Kiitos. Ja puheenvuoronsa Nikolau Alavanos siitä riippumattomista. Puhemies uusi Kreikan hallitus toimii varsin vanhaikaisella tavalla, mitä tulee mm, lakko-oikeuteen. Siellä on, nyt siellä on otettu käyttöön järjestelmä, jossa seurataan ihmisiä sähköisesti, otetaan käyttöön elektroninen äänioikeus, va- lakosta äänestettäessä tässä tietysti rikotaan ihmisten lakko-oikeutta vastaan. Tässä eri tavoin estetään työntekijöitä käyttämästä lakko-oikeutta Italiassa. UK, Belgiassa ja Ruotsissa on käytössä samantyyppisiä järjestelmiä. Ikävä kyllä. Tässä hyökätään työntekijöiden liikettä vastaan ja erityisesti nyt, kun kapitalismi on kriisissä tai näemme sen olevan edessä. Ja juuri nyt tällaisiin tehottomiin, mutta myös vakaviin lainsäädäntötoimiin on ryhty, joiden myötä rikotaan työntekijän oikeuksia vastaan. Tämä, on nähty, tämä nähdään juuri nyt Kreikassa. Ammattiliitot taistelevat puolustaakseen saavutettujen etujen puolesta, mutta hallitus samalla estää, heikentää näitä kyseisiä oikeuksia. Näin, olemme päässeet yhden minuutin puheenvuorojen päätöksen myös istunnon loppuun. Huomenna